Okay, colleagues. Um... Hyvät kollegat, päätimme odotella vähän nähdäksemme, tulisiko ehkä luonnolta takaisin lisää kollegoja, mutta ilmeisesti ei. Joka tapauksessa toivotan tervetulleeksi komission jäsen De Kuhtin, joka kertoo meille aktasta väärennösten vastaista kauppasopimuksesta, josta on keskusteltu täällä parlamentissa jo moneen otteeseen. Pidemmittä puheita komission sen saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten voimme esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Thank you very much. Uh, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät edustajat ja kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne valiokuntaan tänään. Limpe-valiokunta on kiinnostunut aktasta, Tämän on pannut merkille ja olen kuullut myös teidän ajatuksianne siihen liittyen. Siksi on hyvä, että tänään voimme käydä suoraa keskustelua tästä asiasta. Minä olen aina puoltanut selvästi kansalaisvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja sen takia on selvää, että minä en puolla mitään sellaista sopimusta, joka vaikuttaisi kielteisesti kansalaisvapauksiin. Tähän palaan vielä myöhemmin. Ensin puhuisin näiden neuvottelujen kontekstista. Akta, aktan tarkoituksena on varmistaa EUn kilpailukyky maailman markkinoilla. Haluamme olla kilpailukykyisiä ja sitä varten tarvitsemme innovaatiota, luovuutta ja omia eh, brändiämme. Tämä on yksi tapamme erottua muista maailman markkinoilla ja sen takia tämä kilpailuetu, sitä on suojattava tärkeillä Me Kaikki tämä huolettaa kansalaisia, ei ainoastaan työpaikkojen takia, vaan tarvitaan lisää terveyttä ja luovuutta. On selvää, että aktaasta on hyötyä eurooppalaisille. Tämä ei ole mikään isoveli, niin kuin jotkut ovat sanoneet. Tarkoituksena on saada aikaiseksi tekijän oikeuksien täytäntöönpanossa kansalliset standardit, jotka ovat tasapainoiset ja joiden avulla nopeasti kehittyvät taloudet voivat varmistua siitä, että tekijänoikeudet ovat tarpeeksi hyvin suojattuna näillä tärkeillä markkinoilla. Tähän tällä pyritään ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä tästä. Kaikki ovat varmasti nähneet akta tekstiluonnoksen, joka julkaistiin huhtikuussa ja toivottavasti tämä on teidät vakuuttanut asiasta ja rauhoittanut teitä ja olette voineet varmasti varmistua siitä, että komission tärkeimmät periaatteet, jotka ovat tässä mielessä, niitä on tullakin noudatettu ja niistä on täysistunnossa puhunut. Haluaisin muistuttaa, että aktalla pyritään puuttumaan tekijänoikeuksien rikkomuksiin silloin, kun ne ovat laajoja ja kun niillä on vaikutusta kauppaan. Ei siis ole tarkoitus mennä ihmisten tietokoneiden sisällön tutkimiseen eikä kuluttajien häirintään. Jos jotkut vielä epäilevät tätä asiaa, niin olisi mielenkiintoista kuulla teidän argumenttinne ja saada hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten akta-teksti tässä nykymuodossaan vaikuttaisi kansalaisvapauksiin. Ja toiseksi akta käsittelee ainoastaan tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa, eikä se muuta itse tätä lainsäädäntöä. Se luo vähimmäissääntöjä sille, miten innovoijat voivat tuomioistuimessa rajat ylittävästi tai internetissä oikeuksensa saada toteutettua. Eli näin voidaan varmistaa se, että taiteilijat tai vaikkapa auton valmistajat, niiden eh, tekijänoikeudet tulevat suojattua Euroopan ulkopuolella. Ja kolmanneksi aktan pitää olla EUn akin mukaista. Huomioon ottaa myös tämänhetkinen lainsäädäntö IPR telekom-alalla ja myös ihmisten henkilöisyyden suoja, internetisuoja, eli emme tässä unohda sitä, että meidän on internet, internetin väärinkäyttöä myös ehkäistävä. Ja sitten tämä ei ehkäise generisten lääkkeiden käyttöä tai estä sitä. Tiedämme, että joissain jäsenvaltioissa on äsken yhdistetty tämä asia sen takia, että tullilainsäädännön pohjalta kävi niin, että generisiä lääkkeitä pysäytettiin, kun ne olivat kulkemassa EUn kautta. Ymmärrämme, että Intian ja Brasilian intresseissä on nyt sekoittaa akta ja VTO-neuvottelut, jotka ne aloittivat keskenään. Mm, he halusivat tällä poliittisiin tarkoitusperin päästä, mutta näin ei kuitenkaan ole. On selvää, että aktassa ei ole tarkoitus tullin patenttioikeuksien täyttymisen puuttua, eli tämä ei mitenkään voi olla pohjana generisiin lääkkeisiin puuttumiselle, ja tämä on myös TRIPSin mukainen ja kansanterveyden mukaista. Kertoisin vielä yhdeksästä akta neuvottelukierroksesta, joka tapahtui Losannessa kesäkuun lopulla, heinäkuun alussa tekstin neuvottelussa edistyttiin, mutta joskus ei kuitenkaan niin kunnianhimoista kuin olisi toivottu. EU haluaa pysyä AKin puitteissa ja tämä toistaiseksi onnistuu, jos ajatellaan esimerkiksi internet-osiota, josta ei ole aikaisempia tekstejä sovittu monenkeskisessä puitteistossa EU-lainsäädäntö on ollut oikein hyvä inspiraation lähde sille kompromissikielelle, jota halutaan aktan kaltaiseen sopimukseen laittaa. Mutta on tärkeitä alueita, kuten täytäntöönpano rajoilla. Niiden osalta on selvää, että aktan osapuolten välinen konsensus pystytään saamaan aikaiseksi ainoastaan pienemmän yhteisen nimittäjän pohjalta, ottaen huomioon, minkälaisia eroavaisuuksia tässä on. Ja toinen alla, jolla EU on pettynyt keskusteluihin, tämä liittyy niihin tekijänoikeuksiin, jotka täällä sopimuksella katetaan. Meillä on erilaisia eh, tekijänoikeuksien haltijoita ja myös maataloustuottajat esimerkiksi ovat eh, väärännyksistä kärsiä ja hekin tarvitsevat parempia sääntöjä. Mutta moni kumppani sanoi, että ainoastaan eh, copyright pitäisi ottaa tähän mukaan ja eh, sen takia me olemme asiasta kyllä täysin eri mieltä. Seuraava kierros käydään heinäkuun lopulla todennäköisesti Washingtonissa ja vaikka nyt ollaan jo loppupuolella, niin tarvitaan ainakin muutama lisää neuvottelukierros ennen loppua. Mitä tulee avoimuuteen, olemme vakuuttaneet kumppanit siitä, että neuvottelutekstit julkaistaisiin. Tätä parlamentti pyysi selvästi. Hyvä, että näin tehtiin. Ja teksti julkaistiin huhtikuussa Valitettavasti viime kierroksella yksi osapuoli ei halunnut julkistaa Losannen edistyspaperia. Me olemme pahoillamme tästä yksipuolista päätöksestä. Tämä ei ole hyvä, sillä se johtaa siihen, että huhut lähtevät taas liikkeelle, vaikka ne olisivat perättömiä. Lausannessa tehty työ lähti liikkeelle olemassa olevasta tekstistä, ja kuten sanoin, kyseessä oli lähinnä kompromissien saavuttaminen, kun oli eri ehdotuksia pöydällä. Mitään uusia sääntöjä ei otettu mukaan. Tämän sanottuna niin tämä teksti kyllä toimitetaan parlamentille jatkossakin, teille annetaan siitä selvää tietoa. Uusin teksti on annettu Inta-sihteeristölle ja näin Inta-valiokunnat, valiokunnan jäsenet voivat siihen tutustua. Korostin, että tämä teksti on siis ainoastaan teitä varten. Sitä ei pan, saa panna kiertämään parlamentin ulkopuolella. Ainoastaan tällä ehdolla voimme antaa tekstin teille. Olisi hyvä jatkaa työskentelyä parlamentin kanssa. Eilen esimerkiksi minun henkilöstöni kertoi parlamentille asioista ja minä haluan käydä jatkossakin tällaista vuoropuhelua teidän kanssanne ja muiden edustajien kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö toistaiseksi, kaksi. Edustaja Lambrinides ensin. Thank you and thank you Commissioner for your, uh, for your presence here and for this update. Kiitos <clears throat> herra komission jäsen ja kiitos esitelmästänne. Kuten olemme saaneet selville viime kuukausina, olemme yrittäneet saada aktaista tietoja sieltä ja täältä. Ja tämän sopimuksen substanssi on kiinni yksityiskohdissa. On tärkeää, että tekijänoikeuksia kuljetetaan ja Euroopan unionin periaatteita kunnioitetaan. Viime kuukausina on käyty keskustelua, jossa on muun muassa keskusteltu siitä, että kun, jos tekstiä ei ole edessä, niin mitkä periaatteet on hyväksytty neuvotteluissa? Käymme läpi siis teoreettista keskustelua. Perustan tietämme siihen, mitä on tiedetty tähän asti. Haluaisin kysyä puitteissa rajoista ja rajojen ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta. Onko teidän täysin poissuljettua, että tulliviranomaisilla on oikeus tutkia mm, kannettuja tietokoneita, MP3-soittimia, joita matkustajilla on mukana, vai onko tämä sellainen asia, jonka akta voisi sallia? Se on ensimmäinen kysymys. Seuraavaksi se, että akta ei pakota äh, allekirjoittajien ja luomaan äh, äh, tiukkoja lakeja, niin rohkaiseeko se yksityisyrityksiä hyväksymään näitä sääntöjä, jotta he suojautuisivat tekijänoikeusrikkoja vastaan. Akta vasta menneisyydessä ainakin ehdottaa, että lait voisivat kenties olla sen taustalla, että yritykset suojelevat itseään. Akta ei juurikaan puhu tästä asiasta. Se ei täysin kiellä sitä, mutta entäs jos pieni yritys joutuu sellaisen tilanteeseen, että se joutuu suojautumaan tekijänoikeusrikkomuksia vastaan. Se joutuu kenties seuraamaan, kuinka tietoja ladataan. Ja olen siis erittäin huolissani siitä, että ovet ovat jäävät öö, ja toivon siis että neuvottelijat eivät sisältäneet Adobin lainkohtia aktaan. Meillä ei ole tästä aiheesta enempää tietoa. Jartan niin että pääsen lukemaan tekstiä. En tiedä, koska voin lukea tekstin. Mikäli julkaisette sen nyt, niin kenties tai kenties saamme sen käsimme vasta syyskuussa. Näissä olosuhteissa en keksi mitä muuta voisi tehdä. Nämä ovat alkuperäiset kysymykset ja niitä saattaa tulla lisää, kun keskustelemme enemmän. Kiitos. Kiitos Tavros. Kiitos. Minäkin liittyisin tai yhtyisin siihen, mitä tässä juuri sanottiin. Ja haluaisin korostaa sitä, että EPn päätöslauselmassa ei ainoastaan pyydetty sitä, että MEPit voisivat tutustua näihin asiakirjoihin, vaan myös suuri yleisö, ja tämä ei nyt ole mahdollista. Eli me haluaisimme nyt tietää, mikä osapuoli on tätä mahdollisuutta vastustanut ja miksi tätä on vastustettu ja onko näin käynyt myös viimeisellä kierroksella ja Vastustetaanko jatkossakin sitä, että uudet luonnokset julkaistaisiin? Meillä on siis huhtikuun versio, mutta ei mitään sen uudempaa. Kuten sanoitte, on hyvin vaikeaa tietää tarkalleen, minkälainen vaikutus näillä aktan eri osioilla tulee olemaan. Ja meidän kannalta myös oikein hyvä, jos voisimme saada ulkoista tukea tässäkin asiassa. Näin ei voida tehdä, jos asiakirjat eivät ole julkisia. Ja toistaiseksi komissio ei ole tehnyt minkälaisia vaikutustutkimuksia siitä, mitä, minkälaisia seurauksia tällä voisi olla esimerkiksi lääkkeiden käytön osalta tai teknologian siirron osalta. Aina puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, mitä jotain tehdä ja mukautumisesta ja sopeutumista ja haluamme tässä yhteydessä korostaa teknologian siirtoa. Haluaisimme tietää, minkälainen vaikutus Aptalla olisi teknologian, tekniikan siirtoon. Tässä on aina sanottu, että ei haluta, että olisi minkälaista vaikutusta geneerisiin lääkkeisiin, mutta onko tästä mitään todisteita? Eli voidaanko mitenkään osoittaa sitä, että näin tulee käymään? Tämä on kaikki hyvin juridista ja kyllä mm, täältä vielä löytyy tämä täytäntöpanon säännöistä. Ja sitten Täällä on paljon tiukempia säännöksiä kuin TRIPS-sopimuksia muun muassa. Eli minä kyllä epäilen vielä aika lailla tätä asiaa. Ja täällä on sellaisia kohtia, jotka vaikuttavat siltä, että rajoituksia geneeseen lääkkeelle tulee olemaan. Eli on aika vaikea nyt arvioida tätä, jos ei ole mitään vaikutustutkimuksia, jos tekstiä ei voi julkaista, jos komissio vain toistaa toistamisen, että ei sillä mitään vaikutuksia tule olemaan ihan kiva kuulla, mutta SWIFT-keskustelussakin kyllä kuultiin komissiolta sellaisia virkkeitä, jotka eivät sitten myöhemmin aivan täysin tote, todeksi osoittautuneet. Eli me tarvitsemme näitä tutkimuksia ja yleisön pääsyn näihin asiakirjoihin. Ja sitten täällä sanottiin myös, että me haluamme turvaa lausekkeita, jotka mm, tekevät mm, varmaksi sen, että kaikki nämä asiat todellakin taataan. Ei riitä se, että jossain jollain sivulla on viittaus ihmisoikeussopimukseen tai eh, henkilötietojen suojaan. Eli jos tällaisia lausekkeita on tänne tarkoitus ottaa, niin mitä sellaisia ja mitkä niistä olisivat tärkeitä? Tämä tästä toistaiseksi olisi mielenkiintoista tutustua tekstiin mahdollisimman nopeasti. Kiitos ja sitten edustaja Enchu. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea și eu două întrebări. În primul rând, dacă... Kiitoksia. Aluksi haluaisin kysyä siitä, aikooko komissio ottaa käyttöön juridisia sanktioita, jos teollisia tekijäoikeuksia ei kunnioiteta? Otetaanko sitten sosioekonominen vaikutus, joka tällä olisi huomioon? Mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että tiettyjä rikkomuksia pidetään samanarvoisina, kuten piratituotteet. Se voi vaikuttaa ihmisten terveyteen. Ajattelen tässä kosmetiikkaa tai tiettyjä auton varaosia. Tai internetin välityksellä myytäviä tiettyjä tuotteita. Ovatko internet-kauppiaat asiakkaansa toimista vastuullisia? Pitääkö heidän monitoroida ja valvoa tietoa, jota verkossa kulkee? Muussa tapauksessa oikeuksia rikottaisiin. Kiitos Alvaro. Ettekö pyytänyt puheenvuoroa? No ette siis. No niin, sitten komission jäsen voi taas esittää vastauksen. Um, first of all, what uh, concern... Aluksi äh, näistä huolista, huolenaiheista. Tämä annan melko yleisen vastauksen ainakin Rova Kellerille. Takuut ovat sopimuksessa. Me elämme oikeusvaltiossa ja mikäli jotain ei sallita laissa, se on kiellettyä. Tämä, on, tämä pätee mielestäni kaikkeen ja myös näihin tulliasioihin, joten voin taata, että ihmisten kannettavia tietokoneita ei tulla tarkistamaan tulliviranomaisten puolesta. 2003 tullisäännöstössä sanotaan, että matkustajilla ovat turvassa tarkastuksilta, mikäli heitä ei epäillä suurista ja vakavista rikkomuksista, eli heitä ei tulla, heiltä ei tulla tarkastamaan, onko heillä laittomasti ladattuja musiikkikappaleita tai muuta vastaavaa. Herra Lambrinista pitäisi myös ottaa huomioon, huomioon, että tämä ei ole osa aktaa, tämä on osa Euroopan unionin lakia. Tämä koskee materiaalilakia ja nämä asiat, jos olet puhuneet, niin pitää katsoa eurooppalaisesta laista tai kansallisesta lainsäädännöstä. Ja sen takia näitä asioita ei voi lukea aktatekstissä, sillä akta on vahvistamisesta, kerto vahvistamisesta, profi siitä kuinka asioita voidaan vahvistaa. Ja se nousi esille tässä esimerkiksi seuraavaksi. tulee tämä rohkaisemaan tai vähentääkö tämä internetpalvelun tarjoajan intoa tarkastamaan, minkälaisia sisällön tuottajia heillä on – sitten on tämä three strike-periaate, eli kolmen rikkomuksen periaate. Ja kysymys, vastaus tähän on se, että ei ole olemassa jäsenvaltiota, jolla on tämä kolmen rikkomuksen periaate. Se ei tule muuttumaan aktan myötä. Se on jäsenvaltioiden asia päättää tästä ja kenties tulevaisuudessa Ehkä Euroopan unioni voisi hyväksyä tämän tyyppisen lainsäädännön siitä, että voiko tällainen kolmen rikkomuksen sääntö olla olemassa. Ei ole täysin poissuljettu, että Euroopan unioni hyväksyisi tämän tyyppisen lain. Ja se voisi olla tällainen materiaalilainsäädäntöä koskeva laki. Se voisi olla eurooppalaisella tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla Ranskassa se on jo olemassa. Ja ACTA voisi kenties olla työkalu tälle, mutta omassa maassani tätä ei ole olemassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ACTA voi pakottaa esimerkiksi Belgiaa panemaan täytäntöön tämän tyyppistä lakia. Se ei ole mielestäni aktan tehtävä. Rova Keller. Kuka siis vastustaa tätä? On vaikea sanoa, kuka vastustaa ja toimivita vastaan. Jos tarkkaillaan sitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä, niin varmasti löydätte helposti vastauksen tähän. EU ei vastusta tätä, mutta katsokaa, mitä menneisyydessä on tapahtunut, niin saatte automaattisesti vastauksen. Nyt kuitenkin on sanottava, että näissä olosuhteissa emme voi tuoda tekstiä julki. Se on saatavissa ja te voitte lukea sen läpi varsin helposti. Kysymys, joka koski generisiä lääkkeitä. Vastaus on ei. Akta ei tule vaikuttamaan generisiin lääkkeisiin. geneerisillä lääkkeillä on ollut hieman ongelmia tuliviranomaisten suhteen, sillä viranomaiset haluavat, että patentteja kunnioitetaan ja noudatetaan, ja komissio on ollut hyvin tiukka, että näin voi olla silloin, kun tarkkaillaan, onko jotain tuotteita väärennetty lääkärin väärentäminen ei ole hyvä asia. Se on itse asiassa aika vaarallinen. Väärennettyjen lääkkeiden myynti internetissä, jotka ovat monessa tapauksessa placebo-lääkkeitä ja jopa vaarallisia, vaarallisia aineita. Ja aika ei tule vaikuttamaan näihin lääkkeisiin, ja teemme varsin selväksi Intian viranomaisille, että tulemme huolehtimaan, että genselääkkeet eivät kohta ongelmia. Olemme pyytäneet kuulemisia, sillä olemme hyvin selvästi tuoneet tämän julki Intian viranomaisille, että olemme valmiita sisällyttämään tämän asian vapakauppasopimukseen, jonka olemme sitoneet heidän kanssaan. lääkkeet ovat myös patenttien suojelemia. Ja sitten tämä putoaa aktan toimivallan ulkopuolelle. En usko, että tätä asiaa on syytä tutkia enempää komissio ei ole mennyt tämän äh, sopimuksen ohi. 2004 direktiivi, joka koskee tekijänoikeuksia ja 2005 äh, äh, direktiivi ehdotus tekijänoikeusrikkomuksista. En sitä ole vielä hyväksytty. Tämä OECD-tutkimus vuonna 2008 kertoo, että 250 miljardin dollarin edestä käydään kauppaa näillä vääräntyillä tuotteilla. Ja se on siis monen valtion bruttokansantuote yhteensä tämä summa. Ja emme siis tule tekemään suurempia vaikutusten arviointeja tällaisia kun te haluaisitte. Nämä, mitä minä sanoin, ovat taloudellisia vaikutusarviointeja ja haluaisitte kenties vaikutusarviointeja näiden materiaalien suhteen enemmänkin. Tämä on aktan tehtävä varsinaisesti. Tiedämme, että on olemassa taloudellisia vaikutuksia ja emme pysty Actan sisältämään muuttamaan tämän takia. Joillekin voisi olla tärkeää saada tähän sellainen pykälä, sillä taloudelliset vaikutukset ovat suuria. Rehellisyyden täytyy sanoa, että en ymmärtänyt niin En ymmärrä, mitä se käsitteli. Ennen kuin palataan siihen, niin Mainitsin johdannossani, että meillä on vielä monia kohtia, joista ei ole päästy yhteisymmärrykseen aktassa neuvottelukumppanien neuvottelukumppanilla suurin kiista kapula on se, että neuvottelussa mukana osapuolet äh, haluavat ainoastaan suojella tekijänoikeuksia ja tuotemerkkejä, mutta he eivät ole valmiita tekemään tätä siten, että se koskisi maantieteellisiä sijainteja tai maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Mm, jos näitä ei saada sisällytettyä tähän sopimukseen, niin kysyn, mikä on tämän aktan suuri hyöty. Vastikään neuvottelimme vapakauppasopimuksen Keski-Amerikan kanssa ja halusimme, että maatilliset alkuperämerkinnät suojellaan ja tulimme siihen johtopäätökseen, tai itse asiassa saimme selville, selville että Yhdysvalloilla on sopimus, vapakauppasopimus Keski-Amerikan kanssa, mutta näiden tuotemerkkien, joita olisi, oli suojeltu, mutta niissä ne koskevat sitä, mitä me kutsumme maantieteellinen alkuperämerkintä, joten he olivat halukkaita suojelemaan tuotemerkkejä, mutta eivät maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Tähän liittyy siis mielestäni tekopyhyyttä ja mielestäni tämä on tärkeä kohta. Me komission yhtä mieltä me tulemme kuulemaan jäsenvaltioita siitä, mitä ovat mieltä. Ja meidän on sanottava Yhdysvaltojen viranomaisille, että me emme hyväksy tätä. Tästä, on, tästä varmasti vielä keskustella. Ja siitä, mitä se kattaa, mitä maita, mitkä valtiot joutuisivat panemaan tämän täytäntöön. Mutta se, että jätettäisiin pois ja sitten ikään kuin takaportin kautta tehtäisiin sama tuotemerkkien kanssa, niin se on se ei ole linjassa koko sopimuksen kanssa ja tämä tulee olemaan suuri keskustelun aihe. Minulta kysyttiin myös, voisinko keskustella tästä ennen elosyyskuun vaihdetta, kun parlamentin toiminta jatkuu. Mikäli jotain tapahtuu lomien aikana, niin sillä heinäkuun lopulla on uudet, uusi neuvottelukierros, niin pidämme teidät ajan tasalla. Emme siis laita lappua luukulle lomien ajaksi mutta uskon, että uuden parlamentin, parlamentin toi alussa tilanne on todennäköisesti sama kuin nyt. En usko, että mitään läpimurto tehdään öö, elo syyskuun vaihteeseen mennessä. Ja tämä johtuu siitä, kuten sanoin, että öö, neuvotteluosapuolten mielipiteissä on merkittäviä eroja siitä, mitä tekijänoikeuksia tulisi suojella aktan avulla. Kenties edustaja Ensu voi selittää, mitä hän tarkoitti, sillä minä en välttämättä ymmärtänyt. Niin, kun Lambrinis halusi myös käyttää lisäpuheenvuoron, niin Albrechtkin on pyytänyt puhua, mutta nyt siis siitä huolimatta, että meitä on täällä näin harva paikalla, pyytäisin teitä puhumaan lyhyesti. Eli edustaja Entsu, voisitteko vielä selittää, mitä tarkoititte, ja sitten Lambrinidis. Niin, kysyn seuraavaa. Tulevissa oikeudellisissa keinoissa tullaanko jotenkin sanktioimaan näistä tekijänoikeusrikkomuksista? Ja otetaanko tähän mukaan väärännökset, jotka koskevat lääkeväärännöksiä? Siis pidetäänkö niitä samanarvoisina rikkomuksina kuin esimerkiksi jonkin lapsen internetistä lataamaa musiikkituotetta? Jos näin tehdään, olisiko teistä järkevää todella verrata sitä, että myydään piratilääkkeitä ja toisaalta ladataan internetistä musiikkia. Um, for the, uh... Mitä tulee tähän netistä lataamiseen, no, tämä tuli nyt selväksi jo, että tämä pitää olla suurta tämä toiminta. Mutta lääkkeiden väärentäminen pienessäkin, silloin kun on kyse vain pienistä lukumääristä, niin tämä voi olla vaarallista, koska se vaikuttaa kansanterveyteen. Ja sen takia tullilla on oikeus ja sanoisin jopa velvollisuus tarkistaa nämä tuotteet ja varmistaa, onko tällaisia varaisia tuotteita tuotu maahan. Tässä mielessä mielestäni olisi hyvä, että pienetkin määrät tarkistetaan. Ei kyse ole, tai kyse on siitä, vaikuttaako niihin patentti vai ei. No näin ei välttämättä ole, mutta pitää varmistua siitä, ettei näissä lääkeissä ole mitään vaarallisia aineita. Kyse ei ole siitä, onko tässä kyseessä suuret määrät vai ei, vaan onko kyseessä vaaralliset aineet vai ei. Esimerkiksi netistä ostetut lääkkeet. Tämä on todella suuri ongelma, erityisesti kun nämä aineet ovat vaarallisia, niin miten tämä pystytään panemaan sitten täytäntöön ja onko se mahdollista panna täytäntöön? No se jää vielä nähtäväksi, mutta sinänsä minusta tämä ei nyt liity mitenkään menettelytapoihin, vaan tämä on kyllä ihan substanssi asia. Eli ei saa antaa vaarallisten aineiden tulla Euroopan unionin alueellemme. Eli tämä on mielestäni sen takia eri asia, eikö? Okay. Um, then we're... No hyvä. Nyt Lambrindis vielä ihan lyhyesti, sillä te jo käytitte yhden puheenvuoron ja niin sitten Albrecht. Arvon komission jäsen, en halua puhua niistä yksityiskohdista siitä, että miksi jaktaneuvottelut ovat niin herkkä aihe, mutta siitä on tullut herkkä puheenaihe, sillä neuvottelijat ovat saaneet osansa suorasta painostuksesta, mm, suorit yritykset, elokuva- ja musiikki yhtiöt ovat painostaneet. Kukaan ei halua, että oikeuksia, ei kunnioiteta ja että tekijät eivät saisi kohtuullisia palkkioita, mutta Internetissä tekijänoikeuksien suojelu on täysin eri aihe, ja nyt asioita tarkalla hieman vanhanaikaisesti. Sen sijaan, että löytäisimme uusia keinoja, jotta tekijät saisivat palkion tekemästään työstä, ja että kuitenkin voisi olla edullinen internet käytössänne, niin Akta hieman astui tähän välille Savros. Can you tell me what compromise has been reached regarding the commercial scale that you... Minkä näköinen ratkaisu on saatu aikaiseksi, kun koskien internetatauksia tässä akta-sopimuksessa edellinen teksti kielsi sellaisen latauksen, jossa ei ole minkäännäköistä taloudellista hyötyä tavoitteena – Onko se osa aktaa vai ovatko ottaneet, sisältäneet ainoastaan suuren voiton tavoittelijat tähän? Pitäisin vielä, kysyisin vielä, oli sellainen ehdotus, että joka koskisi palvelun tarjoajia siihen, että he olisi, olisi pakko pitäisi luovuttaa yhtiöille niiden käyttäjien tiedot, jotka käyttävät internetiä, latavat internetistä. Miksi sen sijaan, että poliisi otettaisiin mukaan keskustelun siitä, että palveluntarjoajat joutuvat antamaan tietoja sinun tai kenen tahansa yksityistiedoista. Voitteko kertoa, mitkä ovat palvelun tarjoajien velvollisuudet tässä tilanteessa? Kiitos. Ja viimeisenä Jan Albrecht. Thank you, Mr. President. Uh, miss... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt ottaa sille kolme asiaa. Ensinnäkin Minun pitää sanoa kyllä nyt hyvin selvästi, että Euroopan parlamentin päätöslauselmassa sanottiin, että haluamme, että akta koskee vain sen ydinajatuksia, eli väärennösten vastustamista. Ja tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että tekijän oikeuksien rikkominen ei ole osa tätä ydinaluetta, jonka me haluamme säädellä. Eli kun puhutaan väärennösten torjumisesta, niin tämä on tavaroiden väärentämisen torjumista eikä yksinkertaisesti tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa. Eli meidän pitää nyt muistaa se, mitä parlamentti sanoi laajalti hyväksytyssä päätöslauselmassa. Ja siinä mielessä tämä on hyvin selvää, jos akta menee yhteisökin ulkopuolelle, niin se ei ta- saattaakseen enemmistöä tässä talossa. Tämä on osa meidän päätöslauselmaamme ja se pitää pit- muistaa ja pitää mielessä etukäteen. Esimerkiksi jos puhutaan tästä Three Strikes-mekanismista, niin sitten pitää katsoa Telekom-pakettia. Siellä on selvät turvalausekkeet ja nyt ei ole mahdollista, että jäsenvaltiot lähtisivät niitä heikentämään. Tämähän ei ole mahdollista, eli ei aktassakaan pystytä sanoa, sanomaan sitä, että jäsenvaltiot itse päättäisivät, koska tällä alalla on olemassa yhteisölainsäädäntöä ja kansainvälisten sopimusten on noudatettavista niitä. Niistä voidaan tietysti neuvotella, mutta niiden on oltava näiden päätösten mukaisia. Muuten tämä ei olisi johdonmukaista ja tässä parlamentissa on selvästi sanottu, että tällaista emme halua hyväksyä. Eli itse asiassa tässä on kyllä kyse perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, kun puhutaan tällaisista eh, internetpalveluntarjoajien vastuusta ja rikosoikeudesta rangaistuksista, jotka tulisivat mukaan näihin neuvotteluihin. Tällaisissa asioissa parlamentin on mukana, jos niistä neuvotellaan, kun kyseessä ovat uudet toimenpiteet. Ja parasta olisi olla mukana alusta alkaen sen sijaan, että pyritään vain kiertämään tätä parlamentin päätöksentekomahdollisuutta. Ja sitten on tärkeää, että meillä ei ole ainoastaan lain täytäntöönpanoa näissä kansallisessa sopimuksessa, vaan pitää päättää myös poikkeuksista, esimerkiksi tekniikan siirron osalta, yhteisten tuotteiden osalta. Sitten meillä on muitakin politiikan aloja, kuten kehityspolitiikkaa ja muuta, ja me haluamme tämän näin hyväksyä. Tämä on parlamentille hyvin tärkeää. Kiitos. Kiitos komission jäsen sitten. Yes, thank you. Um... Kiitos. Aluksi puhun Lambrinille. Tämä kaupallinen mittakaava, on siitä ei ole puhetta EU-laissa. Ja tämä tarkoittaa, että kaupallisen mittakaavan lataaminen määritellään jokaisessa EU-maassa, on sitten laissa tai oikeudenpäätöksen mukaan. Aktassa määritellään se tietyssä artiklassa, mikäli se olisi, siinä olisi, siitä olisi kansainvälinen sopimus, ohittaisiko se kansallisen lainsäädännön. Mikäli se kuuluisi akta-sopimukseen, niin silloin se kuuluisi, mutta en usko, että se tulee kuuluvan akta-sopimukseen. Ja palvelun tarjoajien velvollisuudet, niihin ei tule uusia kohtia. Herra Ambrecht, on tärkeää, että on säännöstöjä näiden tuotemerkkien lakien ohi, sillä monet luottavat siihen, että on nämä maantieteelliset alkuperämerkinnät, että on olemassa tekijänoikeuksia kulttuurin tuotannon alalle ja esimerkiksi alalle, Akta-neuvotteluissa, joissa josta äänestettiin maaliskuussa, viitataan kappaleessa yhdeksän väärentämiseen. Ja seuraavassa kappaleessa puhutaan tekijänoikeuksista. Väärentäminen koskee teollis, teollisia tuotemerkkejä. Ja siinä puhutaan siitä, että komission tulee neuvotella tästä. Ja näin nimenomaan teemme koko ajan. Tästä kerran neuvotteluja. Tämä nyt en, kun tämä on sanottu, niin tulee sanoa, että komissio ei ja patentirikkomuksista rangaistuksia, ja se on tässä geneeristen lääkärin kohdalla taustalla. Ja tämä on linjassa sopimuksen kanssa, sopimuksen kanssa, mutta siinä puhutaan siitä, että ne eivät koskisi tämän tyyppisiä kahta tavasta liittyen näihin turvajärjestelyihin. Ja tämä tulee olemaan myös osa aktaa. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Nyt olemme käyneet loppuun kaikki kysymykset ja meidän aikamme ja myös teidän aikanne on käytetty loppuun. Eli kiitos siitä, että tulitte paikalle. Hyvät kollegat, annan nyt puheenjohtajuuden oikealle puheenjohtajalle, joka on tällä tullut paikalle. Eli me molemmat poistumme tältä paikalta.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 Good afternoon, dear colleagues. Please take your seat. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Istutukaa. We're about to continue. Um... Voimme jatkaa. Valitettavasti en ehtinyt mukaan kokouksen ensimmäisen osan valiokuntakokoukseen, koska minulla oli muita välttämättömiä sitoumuksia Espanjassa, mutta Sofi Intfeld, arvon kollegamme, joka johti puhetta kokouksen alkuvaiheessa, hoiti homman hyvin ja nyt voisimmekin jatkaa seuraavalla esityslistan kohdalla. Eli kyseessä on järjestäytynyt rikollisuuden ja korruption välisiä yhteyksiä koskeva tutkimus ja sen esittely. Ja tässä tutkimuksen laatia on Center for the Study of Democracy tutkimuslaitos. Meillä on kaksiosainen tutkimus, joka meille kaikille libavaliokunnan jäsenille on jaettu ja kaikille niille, joita erityisesti kiinnostaa kaikenlaisten järjestäytyneen rikollisuuden muotojen torjuminen, mitä, tai etenkin silloin, kun kyseessä on sen välinen linkki korruption kautta EUn. Herra Stefano saa puheenvuoron. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin edustajat. Meillä on suuri ilo olla täällä tänään paikalla. Olemme vähän muuttaneet esity- esitystä verrattuna siihen, mikä teillä ehkä on edessänne, koska esitysaikaa on vähän lyhennetty. Meillä ei ole enää puolitoista tuntia, vaan yksi tunti aikaa. Näin jää enemmän aikaa myös kysymyksille. Pyrimme puhumaan lyhyesti, esittelemään tämän asian puolessa tunnissa. Esittelemme ensin yhden osan ja sitten menemme metodologiaan ja Stojanov, joka on tämän keskuksen puheenjohtaja, esittelee sen ja sitten olisit asiat täältä sitten Filip Kojan tässä oikealla puolella kertoo ja sen jälkeen sitten puhumme vielä suhteesta Euroopan komissioon. Aivan ensiksi haluaisin kertoa lyhyesti tästä keskuksestamme, Center for Study of Democracy. Sitten puhumme tutkimuksen kontekstista ja metodeista ja sitten lyhyesti käsittelemme järjestöjen rikollisuuden ja korruptiivisia yhteyksiä ja sitten mennään suosituksiin. Tämä meidän keskuksemme täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Se perustettiin vuonna 1990, eli se on aika lailla vanha, josta katsotaan uusien jäsenvaltioiden näkökulmasta. Me olemme harjoittaneet kolmenlaisia toimintoja 20 vuoden aikana, on tehneet tutkimusta taloudellisiin, sosiologisiin eh, asioihin liittyen ja olemme pyrkineet lisäämään yleistä tietoisuutta demokraattista sosiaalista markkinataloudesta Bulgariassa ja muissa jäsenvaltioissa. Ja äskettäin olemme tehneet yhteistyötä sekä Bulgarian hallituksen että Euroopan komission kanssa – ja pyrkinyt vaikuttamaan poliittisesti Euroopan tasolla. Tämä keskus perustettiin siis vuonna 1990 ja vuosien kuluessa olemme työstäneet erilaisia aiheita. Meillä on ollut myös erilaisia institutionaalisia toimintatapoja. Me olemme perusoikeuksien keskus meidän maassa. Me olemme tehneet yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa ja myös globaalin kehitysoppimisverkoston osana. Meillä on siis ollut erilaisia tukijoita. Me lähdemme liikkeelle hankeperustaista toiminnasta, eli me saamme rahoitusta, kun pyydämme sitä erilaisiin hankkeisiin ja viimeisen vuosien aikana budjettimin on vuosittain ollut noin miljoona euroa ja siitä noin 70 prosenttia tulee EU-lähteistä. Erityisesti olemme työskennelleet oikeus, vapaus ja turvallisuus pääosaston kanssa. Me olemme pyrkineet torjumaan järjestöntä rikollisuutta ihmisoikeuksien parissa ja niin poispäin. Ja myös tutkimuspääosaston kanssa on tehty yhteistyötä seitsemännen e, oikeudellisten asian puitesopimuksen puitteissa. Ja sitten kerron vielä tästä eurooppalaista kontekstista tälle tutkimukselle, jota juuri nyt esittelemme. Kaikki Euroopassa varmasti ovat tietoisia siitä, että me olemme toisimme kytkettyjä entistä enemmän. Tämä huomattiin kriisin myötä ja meillä on aiheita sisä- ja oikeusasioissa, joihin pitää puuttua ja tämä tekee selväksi sen, että yhteyksiä näissäkin asioissa on Yhteistyötä on tehtävä enemmän Euroopan tasolla. Toivottavasti tämä mahdollisuuksien ikkuna, jonka Lissabonin sopimus ja uusi Tukholman ohjelma tuo mukanaan, mahdollistavat Euroopan laajuisen toiminnan. Tutkimuksestamme käy ilmi, että tarvitsemme paljon enemmän yhteistoimintaa Euroopan tasolla. Ja näin, annenkin puheenvuoron sitten Aleksander Stojanoville, joka voi kertoa tämän tutkimuksen tavoitteista ja metodeista. Kiitos. Kiitos. Tämän tutkimuksen päätavoite oli luoda taustaa, tietoa, puitteet tulevalle analyysille – ja tuleville toimille, joita komissio ja jäsenvaltiot eh, panevat täytäntöön. Tämä oli erityinen tutkimus eh, siksi, että yleensä ei ole yleistä ymmärrystä esimerkiksi määritelmien suhteen, eikä ole objektiivista eh, dataa olemassa järjestäytyneestä rikollisuudesta jäsenvaltiossa. Tämän tutkimuksen päätavoitteena että voitaisiin tiivistää kolmen kohdan alle. Taustat ja tekijät järjestetyn rikollisuuden ja korruption taustalla siis ongelmana on, että me olisi selkeä kokonaiskuva näiden yhteyksien välillä. Toisena kohtana oli se, että saataisiin selville parhaat menetelmät, jonka avulla voitaisiin taistella korruptiota järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan jäsenvaltioissa. Ja kolmantena kohtana tavoitteena oli tehdä päätelmiä siitä, mitkä olisivat hyviä toimia ja miten järjestäytynyttä rikollisuutta voitaisiin seurata ja tarkkailla kaikissa unionin maissa. tämä lähestymistapa ja ensimmäiset merkittävät haasteet, joita kohtasimme, olivat oli, että meidän oli käytävä läpi kaikki määritelmät ja saatava selville, miten määritellään järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio. Se, mikä on uutta tässä, on se, että korruptio on aina liitetty, usein liitetty järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja järjestäytyneessä rikollisuudessa on myös niin sanottuja valkokaulusrikoksia, eli laittamia toimia ja huolimatta siitä, kuka tekee näitä rikoksia ja kuka niihin liittyy, niin korruptio on liittynyt niihin aina. Toinen uusi kohta on liittyy määritelmään ja anteeksi on puhuttu siis yksityisestä toimijoista. Ja tämä on hieman kiistanalainen aihe, sillä korruptio yksityisellä sektorilla, niin siitä puhutaan usein petoksena tai petoksina ja se jätetään analyysin ulkopuolelle, sillä korruptiota pidetään usein julkisten toimijoiden väärinkäytöksistä yksityisten tahojen hyödyksi. Toinen erityinen kohta, joka liittyy tähän tutkimukseen, on järjestetyn rikollisuuden mittaaminen. Tämä on hyvin vaikea asia, mutta olemme pyrkineet käyttämään objektiivisia mittareita ja olemme keränneet tietoja eri mittareista, jotka mittavat toimia ja kiertävät markkinoista. Laittomien, laittomien, laittoman huumekaupan markkinat ovat erittäin hyvä mittari siitä, kuinka mittavaa järjestäytyneen rikollisuuden toiminta on tietyssä maassa. Mikäli huumemarkkinoiden volyymi on tarpeeksi suuri, se tarkoittaa sitä, että tietyt tahot ajavat sitä, ja ovat sen taustalla, ja että nämä tahot ovat järjestäytyneitä ja järjestäytyneitä rikollisliigoja. liigoja. Metodologiana tässä tutkimuksessa pitää sisällään useita eri keinoja. Ensimmäisenä mainitsisin kirjallisuuden tutkimuksen, eli tutkimme niitä tietoja, joita oli saatavilla koskien järjestäytyntä rikollisuutta ja korruptiota. Erilaisia tutkimuksia on tehty Euroopan unionin jäsenmaissa – ja me siis tutkimme niitä. Toisena tutkimusmenetelmässä oli tilastoanalyysi, jossa tutkimme 105 eri mittaria, jotka mittaavat järjestetyntä rikollisuutta ja korruptiota. Tämän analyysin tuoma lisäarvo on se, että se mahdollisti sen, että tutkimme kahta suurta tekijää. Ensinnäkin tutkimme, onko tilastollisesti merkittäviä suuria yhteyksiä, joka osoittaa sen, että korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä on yhteyksiä. Tämä siis molempisuuntainen suhde. Me siis tarkkailimme, liittyykö tähän tiettyjä jäsenvaltioiden erityispiirteitä ja toisaalta tutkimme myös, voitaisiinko maat, jäsenvaltiot ryhmitellä jotenkin siten, että pääsisimme syvälle tähän öö, näiden kahden asian väliseen suhteeseen, ja siten voidaanko ne osoittaa tiettyjen jäsenmaiden ongelmiksi. Osittain olemme ainakin saavuttaneet nämä tavoitteet, ja olemme luoneet seitsemän eri maa ryhmää tai maaklusteria. Tapaus kohtaiset tutkimukset ovat auttaneet meitä löytämään yhteyden korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä tietyissä maissa. Ja tämä taaseen on antanut meille runsaan kuvan siitä, miten järjestäytynyt rikollisuus pyrkii vaikuttamaan toimielimiin ja käyttää korruptiota keinon saavuttaakseen tavoitteensa. Yhteys, analyysi siis osoittaa, että yhteys järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption välillä on hyvin monimutkainen ja kompleksisuhde ja yhteys. Ja se voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään, jotka selittävät nämä yhteydet ja kuinka ne tulevat esille tietyssä maassa. Lisäksi ne osoittavat, kuinka merkittävä tämä yhteys näiden kahden asian välillä on. Tärkeimpinä tekijöinä voitaisiin viitataan historiallisiin tekijöihin ja näillä tarkoitetaan prosesseja ja asioita, joita on tapahtunut tietyssä jäsenmaassa. Yksi näistä on ö, tämä siirtymävaihe Itä-Euroopassa, joka on tuonut paljon, ö, joka on siis saanut paljon toimintaa harmaalla, harmaataloudessa taloudessa ja toinen tyypillinen tilanne on nationalisti, vahva nationalistiliike tietyissä maissa, Baskimaassa, Korsikassa, Pohjois-Irlannissa ja niin poispäin. Ja toisaalta toinen tekijä, rypäs, joka voidaan nostaa esille, ovat sosiaaliset tekijät – suuret tuloerot, suure, hyvät tiivit perhesuhteet, perheiden, tietojen perheiden vaikutusvalta politiikassa ja hallinnossa, niin voidaan lukea sellaisiksi tekijöiksi, jotka ovat todennäköisempiä tai luovat hyvän pohjan korruptiolle. Ja viimeisenä tekijänä voidaan äh, mainita kulttuuritekijät ja piirteet tietyissä maissa. Syvällisemmän ajatuksen tästä yhteydestä saa selville, mikä li- lukee itse raportin. Ensimmäinen tehtävä tiedon analyysissä oli se, että pyrimme löytämään yhteyden järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption välillä. Me keräsimme eri mittareista tietoja. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että on kaksi eri yhteyttä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption välillä. Ensimmäinen yhteys on taloudellisen kehittyneisyyden aste, joka mitataan bruttokansan tuotteella. Ja kaksi muuta muuttujaa ovat korruption taso ja korruption tarkkailun taso. Mitä korkeampi bruttokansantuote, sitä suurempi kontrolli korruption yläpuolelle, sitä pienempi määrä, vähempi määrä korruptiota. Korrelaatio tilastollisella tasolla järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption välillä voidaan liittyy siihen, kuinka vahvat hallintoelimet muissa valtiossa on. Jos korruptio on vähäistä, niin huomataan, että järjestäytynyt rikollisuus ei ole vahvasti, rakenteellisesti vahvaa. Toinen tilastollinen yhteys huomataan, että on selkeä korrelaatio eli korrelaatio on 0,7, eli Näiden kahden indikaattorin välillä on siis olemassa selkeä suhde. Se osoittaa, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää korruptiota tarkoitusperiänsä aikaansaamiseksi ja se helpottaa järjestäytyneen rikollisuuden toimista. Ne tukevat siis toisiaan hyvässä ja huonossa mielessä. On kuitenkin huomioitava, että jäsenmaat, niiden linkit ja mittarit ovat liian moninaisia tällaiselle tutkimukselle ja siihen, että näitä tuloksia voitaisiin raportoida, joten seuraava tehtävämme oli, olikin sitten itse asiassa ryhmitellä maat ja tuoda esille niiden erityispiirteet siten, että valitsimme yhden maan jokaisesta klusterista ja teimme sitten tapauskohtauksen tutkimuksen me saavoimme näihin, tut- äh, näihin tutkimustuloksiin. Teimme siis seitsemän eri klusteria. Vasemmalla näette siis ensimmäisen ryhmän tai klusterin. Siihen kuuluvat Pohjoismaita ja Siihen siis liittyy vähäinen korruptio, suuri korruption hallinto ja vähäinen järjestäytyneen rikollisuuden määrä. Ala oikealla puolella näkyy alhaiset korruptionhallintamenetelmät, alhainen bruttokansantuote ja korkea järjestäytynyt rikollisuuden taso. Ja tässä välillä ovat muut klusterit. Niihin liittyy kaksi erityistapausta. Ensimmäinen erityistapaus oli Ranska ja toinen erityistapaus oli Italia. Niitä ei voitu laittaa erityisiin eri, muihin klustereihin, sillä niihin liittyy niin paljon erityispiirteitä. Molemmissa maissa on korkea bruttokansantuote, mutta Ranskassa on parempi korruption estämis mekanismi tai menetelmä olemassa, ja, ja Italiassa taas ei, jossa on suur enemmän järjestäytynyttä rikollisuutta. Tämän ryhmäjaon perusteella voidaan sanoa, että tehtiin kuusi maakohtaista ja yksi valittiin jokaisesta klusterista, jotta voidaan jotta onnistuimme osoittamaan osoittamaan, millainen tilanne on juuri tässä klusterissa, jotta saimme tehtyä, jotta saimme luottua sitten, ö, saimme selvän kuvan siitä, onko yhteyksiä järjestetyn rikollisuuden ja korruption välillä. Just before I continue. Kiitos ennen kuin jatkan siitä, mitä Alex juuri sanoi, niin sanoisin, että nämä maaryppäät, jotka kehitimme. Haluaisin vain varoittaa, että tiedot, joiden pohjalta nämä ryppäät saatiin aikaiseksi, eivät olleet kovin luotettavia. Meillä on Transparency, Transparency Internationalin ja Euroopan komission tutkimusten pohjalta äh, laadittua tietoa, niin tämä yleensä lähtee liikkeelle siitä, minkälainen yleinen mielikuva on liittyen pienimuotoisen lahjontaan. Me emme kuitenkaan saaneet selvää tietoa siitä, kuinka paljon korruptiota on korkeammalla tasolla liittyen eh, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. On hyvin vaikeaa selvästi mitata laittomien markkinoiden kokoa tai järjestäytyneen rikollisuuden vahvuutta. Siitä syystä me loimme nämä ryppäät, mutta myöhemmin sitten lähdimme niiden sisältä etsimään vastauksia. Emme niinkään halunnut laittaa maita mihinkään järjestykseen. Tästä selonteosta löytyy kolme erilaista lähestymistapaa kun haluamme analysoida sitä, miten järjestäytynyt rikollisuus liittyy korruptioon. Ensinnäkin katsoimme, mihin instituutioihin tämä kohdistuu. Sitten toisaalta katsottiin yksiä tiettyjä laittomia markkinoita, vaikkapa huumausaineiden osalta ja niiden jakelun osalta, missä maissa korruptiota käytetään ja kuinka paljon. Lähden ensin liikkeelle siitä, että kuvailen lyhyesti sitä, mihin instituutioihin korruptio kohdistuu. Tutkimuksesta kävi ilmi, ja tämän on aika lailla ymmärrettävää, että poliisi, oikeuslaitos, poliitikot ja tulliviranomaiset ovat ne, jotka ovat lähinnä kohteina. Tietysti riippuen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta korruptio voi kohdistua muihinkin tahoihin. Esimerkiksi jos kyseessä ovat laittomat kulttuurituotteiden markkinat, niin sitten esimerkiksi museotyöntekijät voivat olla tässä kohteena. Tai jos ajatellaan laittomia hakkuita, niin sitten tämä koskee myös maatalousministeriötä tai metsäviranomaisia. Mutta meidän tutkimuksissamme panoudumme niihin instituutioihin, joihin lahjonta yleensä kohdistui. Ja minä haluan nyt mainita ne kaksi viranomaistahoa, jotka olivat mielestämme oleellisimpia. Ensinnäkin poliisi, mennään nyt vielä vähän taaksepäin hetkeksi. Eli on tärkeää ymmärtää, miten nämä korruptoituneet viranomaiset liittyvät toisiinsa, on hyvin helppoa, että näin käy. Korruptio yhtäällä vaikuttaa toisaallekin. On helppoa erottaa ne toisistaan, mutta on aika harvinaista, että jossain maassa olisi vain poliisikorruptiota, mutta että poliisit eivät pyrkisi vaikuttamaan syytään viranomaisiin tai tulliviranomaisiin tai muihin. Ja ehkä yhteyksiä myös paikallisiin poliitikkoihin Aina josta löytyy jonkinlaisia linkkejä muuallekin. Usein on paljon eri tekijöitä, jotka pitää huomioida, kun tarkastellaan sitä, miten järjestäytynyt rikollisuus lahjoaa eri viranomaisia. Tästä muutama esimerkki, jos ajatellaan kulttuurisia ja epävirallisia sosiaalisia suhteita, niin joissain maissa niiden kautta on helppoa olla yhteydessä vaikkapa paikallispoliisiin ja joissain maissa, missä suhtaudutaan muodollisemmin ja virallisemmin poliisiyhteyksiin, niin siellä voi korruptio olla vaikeampaa siellä, missä on aktiivisia lahjonnan torjunta tahoja, jotka tutkivat lahjontatapauksia, niin voi antaa sellaisen mielikuvan, että siellä on enemmän lahjontaa, mutta ehkä tämä myös ehkäisee ennalta ja näin korruptiota olisikin vähemmän. Ja sitten on sellaisia maita, joissa poliissa tai tulliviranoissa ei ole tällaista viranomaistutkintaa ollenkaan, niin päällisin puolin voi vaikuttaa siltä, että lahjoita ei ole ollenkaan, mutta itse asiassa meillä ei vain ollut tietoa siitä, kuinka paljon sitä on. Poliisi on se, johon järjestäytynyt rikollisuus kohdistaa korruptio yleensä kaikkialla Euroopassa. Tästä oli näyttöä sellaisikin maissa, joissa korruptio ei yleensä ole oleellista. Tästä ei kovinkaan paljon puhuta. Me tutkimme esimerkiksi aika laajalti ja haastattelimme ihmisiä yhdistyneessä kuningaskunnassa, missä on vakavan järjestäytyneen rikollisuuden virasto ja siellä vuosittain tutkitaan lahjontayrityksiä, jotka kohdistuvat poliisiin, mutta siellä on päätetty, että näitä tietoja ei julkaista. Vuosiraportti ei tule julkisuuteen. Yksi syytähän on se, että ei haluta viedä suuren yleisön luottamusta poliisiin. Vaikka tämä ongelma on eri maille yhteinen, on olemassa tiettyjä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon järjestäytynyt rikollisuus voi vaikuttaa poliisiin. Joissain maissa oli kokonaisia poliisin osia, jotka olivat korruptoituneita. Toisissa maissa taas oli vain yksittäisiä tapauksia, hyvin nuoria, tai kokemattomia poliiseja tai sitten hyvin vanhoja juuri ennen eläkkeelle lähtöä, jota poliisi odottiin lahjoa. Järjestetyn rikollisuus mietti hyvin tarkkaan, keihin on yhteyttä ja keiden kanssa lahjontayritykset voivat onnistua. Poliisin kohdistuva paine vaihtelee kovasti maasta toiseen sellaisissa maissa, missä huumausaineet ja prostituutio on laitonta. On järjestäytyneellä rikollisuudella enemmän mielenkiintoa alemman talon poliisien korruptoimiseen siinä, missä muissa maissa, missä laillinen tilanne on erilainen. Yhteydet korruptioyrityksetkin vaihtelevat sitten. Ja toinen asia on sitten maahan muuttaneet rikolliset, kuinka paljon he yrittävät lahjoa poliisia me havaitsimme, että paikallisilla rikollisliikoilla oli usein yhteyksiä maahan muuttaneisiin rikollisjoukkioihin. Esimerkiksi jos ajatellaan Pohjois-Irlantia tai Etelä-Ranskaa, sieltä löytyvät perinteiset, entiset terroristiryhmät Pohjois-Irlannin tapauksessa tai sitten perinteiset Marseillin rikollisjoukkiot, ne toimivat välittäjinä, kun lahjottiin paikallisia poliiseja. Toinen tärkeä asiakokonaisuus on poliittinen korruptio. Poliitikot eivät ole yhtä paljon korruptioon syyllistyviä kuin poliisi, mutta niin kuin näin käy, niin tällä on suuri vaikutus, sillä politiikalla voi olla paljon vaikutusta poliisiin joissain maissa. Kuten havaitsimme, heillä on vaikutusta myös oikeuslaitokseen ja tulliin ja muihinkin viranomaisiin. Analyysissämme erotimme selvästi toisistaan paikallistason poliitikot ja paikallistason korruptio, ja, jota havaittiin lähes kaikkialla mutta sitten järjestäytyneen rikollisuuden lahjontayritykset parlamenttien suuntaan tai korkeisiin valtion viranomaisiin, niin sitä oli hyvin vähän tai ei lainkaan. Tältä osin meillä oli suuria vaikeuksia saada tietoa. Yksi mielenkiintoinen malli, joka löytyy ympäri Euroopan, oli, että kun hallitukset vaihtuvat, niin uudet hallitukset usein käyvät läpi edellisen hallituksen korruptiotapauksia ja ne maat, joissa hallitus vaihtuu useammin, niin niissä useammin saadaan tietoa edellisten hallitusten likaista puuhista. Ja pystyttiin havaitsemaan myös korkeita korruptiotasoja. Tämä vaikuttaa mielipidetutkimuksiin, eli meidän pitää olla varovaisia silloin, kun on havaittavissa, että yleinen mielipide ajattelee, että korruptiota on paljon, niin se liittyy ehkä tällaisiin poliittisiin toimiin, joihin uudet hallitukset ryhtyvät. Ja sitten seuraavaksi tutkimme yksityisen sektorin korruptiota kun puhumme järjestetyneen rikollisuuden yhteyksistä yksityisiin yrityksiin, niin emme yhtään puuttuneet sellaisiin tapauksiin, jossa yritykset lahjovat viranomaisia. Me keskityimme sellaisiin tapauksiin, jossa järjestäytyneet ryhmät olivat yhteydessä lahjontamielessä yksityisen sektorin työntekijöihin. Jos katsotte nyt tätä kuviota ja ajatellaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintamallia, niin meillä on esimerkiksi tämä tuotanto- ja hankintataso, niin pystyttiin esimerkiksi lahjomaan tupakan valmistajia niin, että tupakkaa saatiin väärin käsiin tai sitten museotyöntekijöiltä saatiin museoesineitä. Eli sen jälkeen kun nämä tuotteet on saatu itselleen, niin niitä piti kuljettaa. Eli kuljetusyritykset olivat aika arkantaluontoisessa asemassa ja myös e, johto taso oli tässä mukana tai sitten lahjottiin satamissa turvallisuudesta vastaavaa henkilöstöä ja sitten myös eh, vähittäiskaupan eh, työntekijöitä lahjoittiin, niin sieltä myytiin sitten laittomia tuotteita tai esimerkiksi pankkivirkailijoita eh, lahjoittiin. Jos ajatellaan yleistä mielikuvaa liittyen tähän yksityisen sektorin korruption, vaikka tähän liittyvää työtä on tehty, niin sääntöjä ei ole olemassa monessa maassa siksi, että tietoja puuttuu tai yksityisen sektorin lahjonnasta ei ole tehty laitonta. Tai sitten me emme vain tienneet, keneltä kysyä tästä asiasta. Siitä on hyvin vähän tietoa, paitsi joistain tutkimuksesta saatua työ, tietoa, jossa näistä asioista on kysytty. Ja sitten hyppään yli tämän seuraavan osion ja annan puheenvuoron taas kollegalle, joka voi lopuksi kertoa tämän raportin suositusosiosta. Kiitos, jos saan vielä hieman aikaa viimeistelekseni tämän esitelmän. Meillä on siis kahden tyyppisiä suosituksia, joita Komissio on pyytänyt meitä tekemään ö, ottaen huomioon ö, Lissabonin sopimuksen. Ja meillä on siis kahden tyyppisiä suosituksia. Ensin hieman tavoitteellisemmat ö, suositukset, joihin liittyy siis suuri lisäarvo. Eli siihen liittyy korruption tarkkailumekanismi ja se, että mm, jo olemassa olevia mekanismeja jota Greco, OECD, Euroopan neuvosto käyttävät, niin näitä siis tulisi parantaa. Olemme sitä mieltä, että olisi paljon mahdollista lisäarvoa, mikäli olisi tiedon yksikkö, kuten Fundamental Rights Agency, RACS tai muut rasistivastaiset järjestöt. Tämä siis tarjoaisi suurta joustavuutta, mutta itsenäisen näkemyksen maakohtaisesta tiedoista. Yhteys korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä on usein hyvin paikallista toimintaa, mutta tämä mahdollistaisi siis eurooppalaisella tasolla tiedojen jaon, tiedonjaon Olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää, että on jonkinlaiset benchmarking-mittarit, jotta voitaisiin verrata maakohtaisia tietoja. Tietoa siis ei pitäisi kertoa ainoastaan poliisilta tai tullilta, mutta olisi tärkeää myös haastatella tuomittuja rikollisia tai haastatella esimerkiksi yksityissektorin toimijoita. Tämä voisi siis olla uusi elin, joka raportoi Euroopan parlamentille ja tämä siis tulee tutkia tämä vaihtoehto et, ja se, että onko se ylipäätään mahdollinen hieman nopeampi eikä ehkä niin tavoitteellinen suositus on se, että käytetään Lisbonin sopimuksen artiklaa 23, johon sisältyy siis korruption torjuntaa ja tämä voisi olla erittäin hyvä pohja ja jos siihen liittyisi tietyt suositukset ja peruslinjaus, jota tulisi noudattaa, niin tämä voisi johtaa siihen, että olisi helpompi kerätä tietoa ja sen avulla olisi helpompi tehdä erilaisia ohjelmia ja tukiohjelmia, jonka avulla saataisiin estettyä korruptiota. Yksi asia, eräs asia, jonka saimme selville, oli se, että koulutusohjelmat, jotka liittyvät näihin aiheisiin, ovat olleet hyvin teoreettisia, eikä siihen ole liittynyt kovinkaan paljon käytännön koulutusta siitä, kuinka näitä vastaan voisi taistella, ja tämä voisi tuoda lisäarvoa. Kiitos oikein paljon. Okay. Thank you for that. We still... Kiitoksia. Nyt meillä on vielä hieman aikaa kysymyksille. Ja Arvostan sitä, että esitätte kysymyksiä tai lyhyitä huomioita niin, että käytämme äh, oikein sinne Jong. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tutkijoille tästä esityksestä. Haluaisin kuitenkin esittää jotakin kriittisiä huomioita. Tutkijat eivät voi ehkä sanoa sano tästä paljoakaan, mutta haluan ottaa tämän esille. Tutkimuksen menetelmä oli mielestäni varsin epäilyttävä. Jos katsomme tässä nyt grafiikkaa siitä, kuinka tässä luetellaan jäsenvaltioita ja sitten sanotaan, että korruptiota on niin ja niin paljon ja valvontaa niin ja niin paljon, niin ehkä ensivaikutelma on aivan hyvä, mutta tutkijat tässä voisivat, tai siis he käyttivät pohjana tiettyjä lukuja, tiettyä tietoa, mutta ei kuitenkaan mitään objektiivisia korruption mittareita. Järjestäytyneen rikollisuuden mittaamisen ei ole mitään tällaisia objektiivisia kriteereitä eikä nämä luvut tai tuomiot sano sinänsä mitään. Jossakin valtiossa voi olla loistava korruption valvontaa, ja silloin korruptiotapaukset eivät tuo selkeä kuvaa siitä, kuinka paljon lahjontatapauksia todella on. Eli tilanne voi olla se, että asiat syyvät hyvin. Kuitenkin jossain maassa on ehkä huonompi tilanne, mutta tietoa ei ole kylliksi, joten tilanne on sekava. Tästä tutkimuksesta, tutkimuksesta sanoisin, että on mielenkiintoista luoda tällainen linkki korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden välille, mutta emme saisi tässä tehdä mitenkään eroa pienten ja suuren korruption välille. Jos joku joutuu maksamaan siitä, että hän pääsee käsiksi koulutukseen tai saa terveydenhuoltopalveluita, ehkä se ei kuitenkaan ole aivan sama kuin, kuin jos korruptiossa mittakaava on todella suuri. Ja mitä tulee sitten kiireellisyyteen, kyllä komissiossa ja parlamentissa on tarkasteltu sitä, mitä korruptiossa pitäisi tehdä, mutta ei kuitenkaan vielä kylliksi. Komissiolta on tulossa tiedonanto, mutta kaikki sujuu liian hitaasti. Eli tässä tarvitaan lisää painostusta. Miten nyt sitten tästä eteenpäin? Meidän täytyy päästä tässä eteenpäin. Jäsenvaltiothan kuuluvat YK korruption yleis- sopimukseen ja meidän täytyy päästä eteenpäin. Ja tarvitsemme myös uusia aloitteita. Meillä on erilaisia esimerkkejä ympäri maailmaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa siellä on käytetty paljon parempia korruptiomittareita. Ei niinkään kysellä sitä, miltä, minkälaisen vaikutelman ihmiset saavat korruptiosta. Transparency International esimerkiksi – vaan kysytään suoraan, kuinka paljon viranomaiset, tai viranomaisille pitää maksaa mistäkin. Eli tämä toimii paljon paremmin kuin tässä tutkimuksessa käytetty metodi. Ja sitten mitä tulee tähän uuteen virastoon, itse en kannata sitä, että perustettaisiin jälleen uusi virasto. Kyllä virastotkin voivat olla korruptoituneita ja varmasti myös tässäkin talossa ja muissa toimielimissä on lahjontaa. Meidän pitää valvoa myös itseämme. On hyvä, että kiinnitämme huomiota tähän aiheeseen, mutta uskon, että tässä on vielä pitkä tie kuljettavana. Ja meidän täytyy käydä keskustelua tästä valvonnasta, siihen meillä on velvollisuus. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Kiitos herra puheenjohtaja. Esitän hieman erilaisen mielipiteen. Mielestäni tämän tutkimuksen sisältö ja tulokset ja itse esitys olivat mielestäni varsin lupaavia. Ja tämä johtuu useasta syystä. Ensinnäkin emme puhu jostain näkyvästä tai jostain, mikä olisi, josta olisi, jota olisi helppo mitata tai raportoida tai vastaan olisi helppo toimia. Korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat varsin näkymättömiä, piilossa pidettyjä yhteisön tapahtumia. Näin ollen meidän tulisi olla hyvin rohkeita ja meidän tulisi puuttua tähän yhteiskunnan varjopuoleen. Toki on tärkeää, että tätä kohdellaan myös kriittisellä lähestymistavalla, sillä kyseessä on ilmiö, joka ei tule häviämään. Ja että haluaisinkin nostaa esille kysymyksen, kun puhutaan erityispiirteistä, jotka liittyvät korruption järjestäytyneeseen rikollisuuteen eri osissa Eurooppaa ja koko maailmaa. Nämä tutkimuksen tekijät pitivät mielessä ajatusmaailmaa, historiaa ja eri yhteiskuntien rakennetta, joten Kysymyksen kuuluu, oletteko sitä mieltä, että erityispiirteet, jotka koskevat järjestäytyntä rikollisuutta ja korruptiota, tulevatko ne siis olemaan olemassa olemaan pidempään kuin itse siirtymävaihe. Ja tulevina vuosina meidän tulee keskittää enemmän voimia, jotta pääsemme tämän erittäin usein huomiota jäämän yhteiskunnan osan alueelle. Tämä tutkimus osoita, että työ on ollut hyvin perusteellinen ja olen kiitollinen siitä työstä, sillä useimmiten meille annetaan vain hyvin yksinkertaisia tarinoita lahjonnasta, kun tämä ryhmä on ollut hyvin tavoitteellinen omissa töissään. Kiitos. Mrs. Nelceva? Kiitos sitten Nelceva. Merci, Monsieur le Président. Moi, à mon tour, je voudrais remercier les trois experts de cette présentation claire et précise. Kiitos tästä tutkimuksesta, joka oli hyvin ö, tarkka ja Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita ja olen kiitollinen siitä, että te toitte esille hyvin vaikeasti mitattavia asioita omalla osaltani, jotta en toistele kollegorini sanoja. Haluaisin kiinnittää huomioni kolmeen kysymykseen. Ensimmäinen, joka liittyy siihen jo, asiaan, joka liittyy Romaniaan ja Bulgariaan. Ja siitä on se kysyä myös tulevaisuuden näkymiin. Eli tässä esityksen lopussa sanottiin, että on olemassa jo mittareita, erilaisia mittareita kuin eurobarometrin tai etyjen mittareita. Mitkä ne mittarit ovat olemassa ja mitä mittareita te ehdottaatte käytettäväksi, jotta saataisiin parempi kuva? Ja toinen kysymykseni kuuluu, lisäarvon, jota eri mittarit voisivat tuoda. Mikä lisäarvo voitaisiin saada aikaiseksi erityisaloilla, jotka koskevat erityispolitiikkaa Euroopan unionin politiikkoja, muun muassa laajenemispolitiikkaa, joka koski Romaniaa ja Bulgariaa. Ja näin ollen siirryn viimeiseen kysymykseen, eli se nostettiin jo esille. Euroopan komissio toimintaohjelmassaan ja Tukholman ohjelman perusteella haluaisi, että olisi yhteispolitiikkaa, joka taistelisi korruptiota vastaan ja että olisi olemassa arviointimittari, jonka avulla voitaisiin tutkia korruptiota ja katsoa, mikä yhteys on järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption välillä. Ja kysymykseni siis kuuluu, mikä on teidän mielipide siitä, että tällainen arviointi, eurooppalainen arviointi, mittari olisi olemassa? Ja oletteko sitä mieltä, olemme siis nähneet, että eri mittareita on vaikea panna alulle, tietoa on vaikea saada, oikeita tietoja on vaikea saada siten, että ne voitaisiin tarkistaa. Joten haluaisin tietää, mikä on teidän mielipide tästä asiasta. Onko teillä jo ajatusta siitä, mitkä voisivat olla suurimmat esteet tällaisen mittarin suhteen ja mitkä olisivat sen, mikä olisi tällaisen eurooppalaisen mittarin suurin etu? Kiitos. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Haluan tietenkin kiittää tutkimuksen laatioita. Tässä on paljon mielenkiintoista. Ehkä pitäisi välttää sitä, että tehdään todellinen luokittelu tai todistus mallioppilaista ja niistä, jotka eivät sitä ole, koska tässä myönnettiin, että käytettävissä olevat tiedot eivät todellakaan riitä, niissä on paljon porsaanreikiä ja nämä antavat ainoastaan suuntaa. On ehkäpä komission vastuulla yhdessä neuvoston, parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa laatia todellinen strategia, aivan kuten on tarkoituskin tehdä Tukholman ohjelman puitteissa – sellainen strategia, jossa on yhteinen määritelmä siitä, mitä korruptiolla tarkoitetaan. Koska ilman tällaista selkeä yhteistä määritelmää on vaikea laatia tilastotietoja ja päättää, minkälaista lainsäädäntöä ja minkälaista politiikkaa tarvitaan tämän ilmiön kitkemiseksi. Samoin nämä käytettävissä olevat tiedot, viralliset jäsenvaltioiden tiedot, Europolin ja muiden mukana olevien tahojen tiedot pitää julkaista internetissä. Ja samoin tarvitaan foorumi, joka voisi toimia yhteisenä lainsäädäntöfoorumina kaikille jäsenvaltioille. Tästä tutkimuksesta on tietenkin hyötyä, mutta tarvitsemme entistä toimielimellisen lähestymistavan ja selkeämmän pohjan. Kiitos sitten Busutin. Thank you, Mr. Chairman, and I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää vierastamme, vieraitamme siitä, että he esittelivät meille tämän tutkimuksensa. Se oli oikein mielenkiintoinen, se tuli oikein hyvään aikaan. Muutama viikko sitten puheenjohtaja Euroopan parlamentissa hyväksyttiin julistus, joka koski petosten ja korruption torjuntaa. Tämä on ensimmäinen askel, mutta kuitenkin tärkeä askel siihen suuntaan, minne pitäisi mennä, kun pyritään tekemään korruption liittyvistä asioista ensisijaisen tärkeitä. Euroopan unionin Valitettavasti tehnyt aika vähän tähän liittyen tähän asti, vaikka kaikki tiedämme, että se todella kannattaisi. Ja nyt olisi mielenkiintoista saada komissiolta reaktio tähän raporttiin, ottaen huomioon myös sen, mitä komissiosen Malmström on sanonut niistä aloitteista, joihin hän haluaa tällä alalla ryhtyä. Sitten korostaisin myös sitä, että minun mielestäni mekanismi, jonka antaa meille mielikuvan siitä, mitkä maat ovat hyvällisiä, mitkä eivät, niin kyllä tällainen olisi paikallaan. Ja tältä osin ajatukseni eroavat vähän siitä, mitä edellinen puhuja sanoi, mutta voin yhtyä hänen siinä mielessä, että jos me haluamme tällaisen tulostalon saada, niin sen pitää pohjautua ei ainoastaan spekulaatioihin tai mielikuviin, vaan ihan konkreettisiin faktoihin, jotka kertovat sellaista tapauksista, jotka on todettu lahjontatapauksiksi. Tietysti tämän tiedon saaminen on hyvin vaikeaa, niin kuin kuulimme, mutta minusta meidän on tällä tiellä jatkettava, jos haluamme tähän asiaan paneutua, niin sitten tämä nimeäminen ja sormella osoittaminen on hyvin tärkeä osa tätä koko peliä. Ei mikään unionin jäsenvaltio halua olla tässä ihan listan viimeisenä, kun korruptista on kyse. Crocetta, signor... Kiitos. Sitten Crocetta. Minusta tämä kolisen tutkimus on todella mielenkiintoinen ja jopa rohkaiseva. Koska tässä tutkimuksessa vihdoinkin uskalletaan laatia tiettyä analyysiä eri aloilta ja käydä läpi jopa tabuja, jotka liittyvät poliisiin, yksityiseen tahoon, suhteisiin politiikkaan. Ja tässä tuodaan esille esimerkinomaisesti pohti eri tilanteita esimerkiksi Italiasta, Espanjasta ja Itä-Euroopan maista. Ja tässä kartoitetaan varsin dramaattisesti tilannetta. Tilanne ei ole mitenkään helppo, josta voi keskustella niin kuin jalkapallon maailmanmestaruudesta. Tässä on kyse vanhan sivilisaation maista ja näissä maissa korruptio näyttää olevan hyvin syvällä, uskomattoman syvällä. Ja kun tämä otetaan huomioon, niin Erste Busutil arvostan sitä, että pyysitte tällaista tutkimusta tai piditte sitä tärkeänä. Kyllä sillä on myönteisiä vaikutuksia, mutta emme voi ajatella, että nämä ilmiöt olisivat jotenkin yksittäisiä niin, että tämä liittyisi pelkästään oikeuslaitokseen tai poliisin. Meidän täytyy käydä läpi yksittäisiä tapauksia – on kokonaisia maakuntia tai alueita, joissa politiikan, järjestäytyneen rikollisuuden ja talouden suhteet ja linkit ovat hyvin tiiviitä. Eli ei riitä, että puhutaan yksittäisistä korruptiotapauksista, vaan koko lahjontajärjestelmästä. Se näyttää olevan juurtuneempi ja syvempi kuin mitä haluaisimme edes ajatella. Ja mielestäni on dramaattista, kun tässä tutkimuksessa puhutaan Italiasta, tässä puhutaan Berlusconista ja korruptiotapauksista. Tähän mennessä tapaukset tai syytökset ovat tulleet ainoastaan Italian oppositiolta – nyt äh, no vaaralliset kommunistit eivät enää tällaista pääse sanomaan, koska heitä ole olemassa, mutta nyt olemme tällaisessa väärinkäytösten vyyhdissä. Ja miten tähän ongelmaan sitten voidaan puuttua? Tässä syväluodetaan korruptiojärjestelmää, mutta ei kylliksi. Ja yksi heikkous tässä on se, että että tutkimusten tulisi olla entistä syvällisempiä. Jos todella menisimme tarpeeksi pitkälle, löytäisimme linkin järjestäytyneen rikollisuuden, mafioiden, laittoman asekaupan välillä ja myös salaisten palveluiden roolin eri maissa ja myös saisimme selville, miten, miten Itä-Euroopan maissa tapetut lehdistön edustajat tähän liittyvät, samoin tietyt poliitikot, jotka hyötyvät järjestelmästä. Eli jos joku sanoo, että tässä nyt liian voimakkaasti syytetään eri tähän, niin sanoisin, että hän on myös väärän suuntaan. Tämä on kyllä aivan vakavasti otettava tutkimus, joka voi olla meidän pohjanamme töissämme. Viime vuonna saimme tehtäväksemme mafian tutkimisen Euroopassa. Eikö meidän pitäisi pohtia mafian muoto ja sitä, miten se toimii tällä vuosituhannella, mikä sen yhteys on talouteen, politiikkaan, korruptioon. Kaikkia näitä kysymyksiä meidän täytyy pohtia. Ja lopuksi toteaisin vielä, että meidän täytyy katsoa, jos esimerkiksi mafiayritys haluaa Palermosta itselleen jonkin tarjouskilpailun, No sillä on vaikeuksia, koska lainsäädäntö on tältä osin hyvin tiukkaa. Ja jos se siihen kuitenkin pystyy tai siinä onnistuu, sen täytyy antaa kaikki tiedot. Itse esimerkiksi olen ollut Sisiliassa kunnanjohtajana ja me keräsimme kaiken näköistä tietoa, joka liittyy mafian vastaisiin toimiin, ja tätä kautta pyrittiin estämään se, että tarjouskilpailut eivät mene mafialle. Eli Italiassa on tämän kaltaista valvontaa. Mutta jos sitten tämä mafiayritys siirtyykin muualle, Berliiniin, Madridiin tai Pariisiin, vaikka Lontooseen, se voi näin tehdä, koska näissä maissa ei ole minkäänlaisia ennaltaehkäiseviä keinoja, joilla puuttua näihin kysymyksiin. Italian mafian liikevaihto, liikevaihto on noin 100 miljardia euroa vuodessa erilaisiin laittomiin keinoin ja koko Euroopan järjestäytyneen rikollisuuden liikevaihto on miljardeja ja miljardeja. Puheenjohtaja keskeyttää. Voisitteko päättää puheenvuoronne? Niin. Talouden ja korruption linkki on siis valtaisa tätä kaikkea meidän täytyy pohtia. Fairly interesting discussion. No niin, kiitoksia tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Kävimme sitä nyt tunnin aikamme on loppumaisillaan. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Chairman. I will be very brief, since we already... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska täällä jo aika on ylittynyt. Tietysti komissio tilasi tämän tutkimuksen ja on tyytyväinen sen tulosten saamiseen. niin Siitä on paljon hyötyä meidän jatkotyöllemme. Nyt en pysty panotumaan kaikkiin niihin kommentteihin, mitä edustajat ovat esittäneet. Yksi olennainen seikka vain, jota se siis jatkossa unohtaa. Eli että periaatteessa kaikki korruptio liittyvä tieto, mitä toistaiseksi on ollut olemassa, niin kaikki nämä tiedot perustuvat vain mielikuviin, ja tämä on ongelma. Täällä sanottiin, että komission työ tällä alalla on ehkä liian hidasta. No minä voin vakuuttaa teille, että me kyllä työskentelemme korruptiotorjunnan piirissä ja tällä hetkellä juuri arvioimme sitä, miten voimme saada aikaiseksi tilanne katsauksen korruption Euroopan unionissa. Ja tällä hetkellä mietimme myös sitä, miten voidaan parantaa tiedon keruuta, niin että voidaan saada korruptioon liittyvää luotettavaa tietoa. Ja tällä hetkellä juuri arvioimme myös puitepäätöstä, joka koskee yksityisen sektorin lahjontaa ja tarkastelemme sitä, kuinka hyvin sitä on tähän asti pystytty toteuttamaan. Kiitoksia. Tämä tuskin on viimeinen kerta, kun keskustelemme korruptiosta ja sen suhteesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tässä valiokunnassa ja Busutil on ehdottanut että tästä todella komissiossa vielä keskustellaan korkealla tasolla. Mutta ehkä nyt vielä viisi minuuttia sitten teille. Voitte kommentoida kaikkia siitä, mitä täällä on sanottu. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, uh, ladies and gentlemen. Kiitos arvon puheenjohtaja ja arvon parlamentin jäsenet. On suuri ilo, että on esitetty näin paljon kysymyksiä. Haluaisin sanon muutaman asian ennen kuin herra Gunev tekee loppupuheenvuoron. Data, saadut tiedot eivät välttämättä ole täysin luotettavia, mutta meillä on oikeat menetelmät, joiden avulla saamme tiedot luotettavammaksi. Meillä on myös ö, paljon tietoja, jotka koskevat korruption uhreja ja kun puhutaan lisäarvosta, joka oli siis yksi eräs kysymys, niin teemme mielestäni selväksi, ja viimeinen puhuja teki selväksi sen, että ei ole sisämarkkinoita toiminnalle kortita vastaan, mikäli tätä asiaa ei oteta tosissaan. Komissio on kokenut Joo, siitä, kuinka äh, korruptiota tämä käsitellään, ja tämä huomattiin jo Bulgarian ja Romanian tapausten suhteen. Tämän mekanismin käyttö laajemminkin on mielestäni tärkeä. Ja herra Gonafi on nyt puhua. Aina. Me voimme antaa kirjallisia vastauksia, mutta nyt me voimme ainoastaan lyhyesti vastata Diaksin kommentteihin olen täysin samaa mieltä hänen kommenteista. Hän voisi kenties katsoa tätä siten, että tässä on hyvin yleisluonteisia vastauksia. Se kertoo, mitä poliisi korruptio on se ei anna täsmällisiä vastauksia, mutta se antaa hyvät lähtökohdat. Tämä on lähtökohta, ei loppupäätelmä siitä, mitä korruptio on. Se antaa hyvän ajatuksen siitä, kuinka laajalle levittäytynyt poliittisen korruption käyttö esimerkiksi on. Herra Rutsevin kommentti. Olen öö, harmisen siitä, että että äh, ei totean, että itärpan siirtovaihe on ohi, mutta korpti on siellä jäädäkseen. Seuraavan kysymyksen olen varma siitä, että tiedetään mitä eri yhteiskunnan osa-alueiden korruptio, miten se tulisi kohdata. Jossain maassa jokin asia, joka ei ole korruptiota, saattaa olla korruptiota toisaalla, joten olisi tärkeää, että määriteltäisiin, mikä on korruptiota. Ei voida sanoa, että emme siis voi löytää yhtä selkeää määritelmää korruptiolle, vaan meidän tulisi keskustella siitä eri toimijoiden välillä, jotta saisimme selville, mikä luetaan korruptioksi. Ranskassa on 15 korruptiotapausta vuodessa ja koko maassa ja Iso-Britanniassa saattaa olla 151 poliisin osaston sisällä. Se riippuu siitä, miten korruptio määritellään. Rustilsin kommenttiin emme voi ö, lukea korruptioksi ainoastaan selkeistä tapauksista. Eli siis sellaisia tapauksia, jotka ovat käyneet läpi oikeudenkäynnin. Jara Rutschevin kommenttiin. Minun on sanottava, että valitettavasti Italian osuus raportista niin oli todennäköisesti kommunistisen professorin laatima. Kiitos kaikille kuulijoille. Okay, we thank the rapporteurs. Kiitoksia. Center for Democracy. siis kiitos Center for the Study of Democracy tutkimuslaitoksen äh, tutkijoille. Nyt siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan kohtaan. Neljätoista. Eli luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Eli annetun asetuksen muuttaminen 539-2001. Keskustelemme tästä nyt ensimmäistä kertaa. Tanja Fajon on tässä esittelijä, kollegamme. Ja keskustelemme nyt mietintöluonnoksesta. luonnoksesta joka koskee viisumin vapautuksia Albanialle ja Bosnia-Herzegovinalle. Ja Fajonin esityksen jälkeen kuulemme Belgian puheenjohtajavaltion edustaja Fajon. Olkaa hyvä. Chairman and thank you to all the... Kiitos arvon puheenjohtaja ja kiitos kaikista, kaikille kollegoille, jotka ovat tarpeeksi rohkeita jäädäkseen tänne öö, päivä ennen kuin lomamme kun, kun alkaa. Mielestäni käsittelemme hyvin tärkeää aihetta ja haluaisin, olisin halunnut, että täällä olisi ollut enemmän kollegoja paikalle. Muun muassa Bosnian Herzegovinassa ja Albaniassa moni kansalainen seuraa tätä väittelyä, joka koskee visa, viisujen liberalisointia viisumit ovat eristäneet Länsi-Balkanin asukkaat jo pitkäksi aikaa. Ja viime vuoden joulukuussa, kun Serbia, Montenegro, Serbia, ja Montenegro, Serbia, Montenegro ja Makedonia saivat viisumivapauden, olemme huomanneet, kuinka paljon se on vaikuttanut näiden maiden kansalaisiin. On tärkeää, että on mahdollisuus matkustaa Euroopan unioniin ja on tärkeää viimeistellä tämä prosessi Länsi-Balkanilla. Ennen kaikkea siis Bosnia, Herzegovinan ja Albanian kohdalla. Tämän vuoden alussa, kun kohtasimme viisumi, käsittelemme viisumin vapautta, niin huomasimme aluksi negatiivisen vaikutuksen, kun näistä kolmesta maasta, ennen kaikkea Montenegrosta ja Macedoniasta tuli kansalaisia äh, hakemaan turvapaikkaa Belgian ja Alkomaihin. Ja tämä kesti noin kuukauden ja molempien maiden hallitukset reagoivat äh, erinomaisesti, sillä näitä kansalaisia johdettiin harjaan. He eivät tienneet, että viisumi vapaus äh, on myös rajattu, mutta se toimikon opetuksena Bosnia-Herzegovinan viranomaisille ja meille. Molemmat maat ovat investoineet paljon tiedotuskampanjaan ilmoittaakseen kansalaisille, että viisumivapaus on myös rajattu esimerkiksi 90 päivään. Me emme ole antamassa oleskelulupia, työpaikkoja tai turvapaikkoja, mutta me tarjoamme vapaan liikkuvuuden Eurooppaan ja on tärkeää, että saatamme tämän prosessin loppuun. Olen matkustellut paljon Länsi-Balkanin mailla viime kuukausina mietinnän laatijana erityisesti Bosnia-Herzegovinassa ja Albaniassa viime aikoina ja sain viranomaiselta vakuutteluja siitä, että on tehty paljon, että ollaan teknisesti valmiita tähän molemmilta maalta vartin paljon ja he ovat kehittyneetkin paljon. Ja tuen täysin mietintä luonnoksessani sitä, että molemmat maat saisivat öö, viisumivapauden ja pääsevät niin kutsulle valkoiselle listalle. Suosittelen, että annamme sitoumuksen sille, että olemme valmiita käsittelemään molempien maiden tapaukset hyvin nopeasti. Ja nyt on mielestäni meidän vapaus, sillä meidän uskottavuus on kyseessä, että mikäli tätä ei saada tänä vuonna valmiiksi, niin Tällä hetkellä Albaniassa on asiantuntijat arvioimassa viimeisiä teknisiä seikkoja ja samat ö, asiantuntijat ovat Bosnia-Herzegovinassa viime viikolla ja molemmista maista on saatu ö, vahvistukset sille, että on poliittista tahtoa ja poliittinen sitoutuminen siihen, että ö, lakipuitteet ovat kunnossa, kun viisumivapaus koittaa. On tärkeää, että Otamme huomioon sen, että tämä suunnitelma erityisesti nuorille ihmisille. 20 vuotta sitten näiden maiden asukkaat pystyivät matkustamaan Euroopan ilman viisumeja, ja tällä hetkellä on kokonainen sukupolvi nuoria ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kyenneet matkustamaan ulkomaille omista kotimaistaan. On tärkeää puhua, euro- että miten voimme keskustella eurooppalaisista arvosta heidän kanssaan, kun he eivät pysty matkustamaan pois köyhistä kotimaistaan. Haluaisin korostaa että korostaa tätä nuorten ihmisten tärkeyttä, sillä me voisimme antaa heille mahdollisuuden opiskella, vierailla tuttavia tai ystäviä ulkomailla. Heillä olisi siis tämä mahdollisuus, joka heidän, joka siis aiemmilla sukupolvilla on ollut. Loppupäätelmänä voisi sanoa, että Euroopan komissio että siis tulemme saamaan asiantuntijoiden lausunnot molemmista maista ja uskon, että nämä raportit tulevat olemaan hyvin positiivisia. Olen varma, että tekniset valmiudet siellä ovat kunnossa ja olen aivan vakuuttunut siitä, että nämä maat ansaitsevat viisumivapauden niin nopeasti kuin mahdollista. Me Euroopan parlamentin sitoumuksen tulisi olla se, että tässä valiokunnassa mm, ja täysistunnossa äänestetään tästä aiheesta mahdollisimman aikaisin syksyllä, jotta annettaisimme lopullisen vihreän valon. Toivon, että neuvosto jatkaisi tätä ja että osoitamme, että me olemme sitoutuneita tähän ja käsittelemme tätä asiaa mahdollisimman pikaisesti. Toivon, että tämä olisi EPn aselistalla jo lokakuussa eikä marraskuussa, sillä jokainen kuukausi, jolloin tämä viivästyy, niin tämä aiheuttaa ö, riskin sille, että ö, tilanne muuttuu epävakaaksi, sillä nä- näillä alueilla uskon, että se, että ei olisi viisumivapautta, olisi suurempi riski kuin viisumivapaus, on meidän vastuu. Me tulemme päättämään näiden Länsi-Balkanin kansalaisten elämänlaadusta. Ja tämä on siis on tärkeää myös saada Kosovo mukaan tähän viisumivapausohjelmaan. Ja kun olemme saaneet Bosnian-Herzegovinan ja Albanian suhteen kaiken valmiiksi, minä toivon, että myös Kosovo otetaan mukaan tähän ohjelmaan. Kiitoksia, Fajon. Nyt komission Edustaja Rova Gugu voisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. We are out. Kiitos. Me olimmekin tyytyväisiä edustaja Fajonin mietintöön ja tehän tiedätte komission kannan, joka liittyy seuraaviin askeliin. Eli meidän mielestämme pitää tekninen missio saada loppuun vietyä, jotta voidaan tässä asiassa vielä vähän edistyä. Ja haluaisin vielä toistaa, että olemme sitoutuneet siihen, että syyskuun alussa kerromme asiantuntijaa mission tuloksista, niin kuin komissio muutama viikko sitten ehdotti. Kiitoksia. Puhutte selkeästi ja lyhyesti Belgian puheenjohtaja. No niin, nyt sitten Emil Brain. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, tänä aamuna kuulitte jo puheenjohtajan valtiota ja valtiosihteeriä. Ja me todella haluamme tukea näitä sitoumuksia. Albanialla ja Bosnia-Herzegovinalla on näkymät Eurooppaan, Euroopan perspektiiviä. Tässä viisumivapaudella on tärkeä rooli. Ja ennen kuin tähän päästään, lainsäätäjien täytyy olla vakuuttuneita siitä, että kaikki kriteerit täytetään. Tätä lähestymistapaa kaikki jäsenvaltiot tukevat. Ja on hyvä, että sinne lähetetään Siis tälle alueelle lähetetään jatkuvasti valtuuskuntia tiedustelemaan tilannetta. Ja komission arviointikertomus syyskuussa tulee antamaan parempaa tietoa siitä, mihin kriteereihin maat pystyvät jo vastaamaan, mitkä kriteerit ne täyttävät Tämä on tekninen asia ja neuvosto tarvitsee kylliksi aikaa näiden arvioiden läpikäymiseen. Ja jos näyttää siltä, että maat voivat täyttää kriteerit, niin silloin me puheenjohtajakaudellamme aiomme mahdollisimman pikaisesti ottaa tämän kysymyksen käsittelyn ja aloittaa teknisen menettelyn. Puheenjohtajavaltio on käynyt läpi Fajonin mietinnön ja odotamme jo ilolla tätä koskevaa yhteistyötä. Thank you. Now time for some comments. Kiitoksia. Nyt sitten kommenttien aika. Ludford. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. En valitettavasti kuullut Rova Fajonin puheenvuoron alkua, mutta olen aika varma siitä, että voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä hän sanoi, sillä aikaisemminkin olen ollut samaa mieltä hänen kanssaan. Hän on tehnyt erinomaista työtä johtaessaan tämän asian käsittelyä Libe-valiokunnassa viime vuonna. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että näiden kahden maan osalta voidaan sanoa, että edistystä on tapahtunut paljon, eli ehdollisuus on oikean osuvaa, se toimii ja toivottavasti nyt nopeasti tehdään päätös, myönteinen sellainen. Minä olen lausunnon valmistelija AFET-valiokunnassa. Siitä tulee lyhykäinen ja toivottavasti siitä äänestetään 6. syyskuuta, jos kaikki sujuu hyvin. Eli voin todella yhtyä esittelijän pyyntöön, että voisimme nopeasti käsitellä tämän asian lokakuun täysistunnossa. Ja sitten minulla olisi vielä pieni kommentti siihen, mitä neuvosto sanoi. Tämä on tekninen asia siinä mielessä, että on olemassa teknisiä vaatimuksia viisumiin vapautuskriteerien täyttymiselle ja kukaan ei ole koskaan sanonut, että nämä tekniset kriteerit, että niitä pitäisi jotenkin alentaa tai heikentää, mutta olisi poliittinen päätös olla antamatta mahdollisuutta viisumivapaaseen matkustamiseen, jos katsotaan, että ne täyttävät nämä ehdot, mutta neuvosto kuitenkin lykkää asian käsittelyä tai vaikeuttaa sitä, niin tämä olisi kyllä poliittinen päätös ja se olisi todella, todella harmillinen. Ja se ei myöskään huomioisi EUn todellisia turvallisuusintressejä ihan sanan laajemmassa mielessä. Mehän olemme kaikki nämä argumentit käyneet läpi, eikä tässä nyt ole ainoastaan kyse näistä tavanomaista epäilyistä keski- ja vasemmalla puolella, vaan myös keskellä ja oikealla puolella on tullut sanottua sellaista, että Länsi-Balkanilla ajatuksena on tulla mukaan Euroopan unioniin lisätä näitä tulevaisuuden toiveita ja jos ei, niin tässä edistetään etnisiä jännitteitä ja edistetään sisäänpäin kääntynyttä nationalismia. Tämä ei ole meidän turvallisuusintressimme mukaista. Eli tässä on nyt kyse turvallisuusasiasta ja poliittista asiasta, joka pohjautuu kuitenkin teknisiin kriteereihin. Thank you. Mr. Busutil. Kiitos. Sitten Busutil. Yes, well, thank you, Mr. Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin selventää keskustaoikeiston mielipiteen. Haluan kiittää tänne Fajonia hänen mietinnöstään. On pidettävä mielessä poliittiset aspektit, mutta myös tekniset asiat. Me myös haluaisimme katsoa eurooppalaista integraatiota sillä, että Bosnia-Herzegovina ja Albania olisivat mukana tässä prosessissa. Katsomme tätä avoisin, avoimin mielin varsin positiivisesti, sillä Eurooppa on myös heidän luonnollinen ö, koti, eikä sen ole mitään lisättävää. Viisumivapauden suhteen on tiettyjä kriteerejä, jotka pitää täyttää. Olen iloinen siitä, että tulokset saadaan syyskuun alkuun mennessä. Ja mikäli nämä ehdot tai kriteerit täytetään, niin Euroopan parlamentti, EPP-ryhmä tulee varmastikin tukemaan tätä ehdotusta. Olette oikeassa, kun sanotte, että meillä on vastuu. Meidän uskottavuus on pelissä. Ja uskon, että viisumivapaus myönnetään piakkoon. Kiitos. Final point. Lopuksi vielä esittelijä Fajon. Um, kiitos oikein paljon ja kiitos myös kollegoille saamastani tuesta. Euroopan parlamentti on koko ajan antanut tukensa viisumivapautus prosessille. Oli myös hyvä kuulla neuvostolta, että viisumivapautusta pidetään vielä teknisenä prosessina, vaikka minä kollegan lailla epäilen sitä, että tässä loppuvaiheessa on kyse todellakin poliittisesta päätöksestä. Siksi haluaisin uudelleen pyytää, että ei lykättäisi päätöksen tekemistä sen jälkeen, kun näiden maiden asiantuntijat ovat raporttinsa antaneet. Erityisesti jos me täällä parlamentissa pystymme asiantuntijoiden suulliset esitykset kuulemaan ennen syyskuuta, niin ehkä parlamentti voisi käsitellä tai neuvosto voisi käsitellä nämä asiat yhtä nopeasti kuin me täällä parlamentissa, niin ettei mentäisi loppusyksyyn tai alku talveen. Lopuksi sanoisin, että olen vakuuttunut siitä, että parlamentissa näytetään lopuista vihreää valoa alkusyksyyn mennessä ja me olemme jatkossakin sitoutuneita tähän prosessiin ja olemme vakuuttuneita siitä, että Bosnia-Herzegovinan ja Albanian kansalaiset pystyvät matkustamaan Euroopan unionin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että he todella ansaitsevat tämän enemmän kuin ennen. Niin, minusta näyttää nyt siltä, että mitä tulee aikatauluun, niin syyskuun alussa komissio esittelee kesän mission tulokset. Sitten 3. syyskuuta kuudelta on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja sitten kun olemme kuulleet AFET valiokuntaa, aivan kuten Ludford sanoi, niin voimme äänestää omassa valiokunnassamme – 13. syyskuuta. Onko tämä nyt siis pantu merkille? Ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Kiitos. Kohta 15. 14. Eritrealaismaahanmuuttajat Libyassa. Tästä käymme keskustelua komission edustajan kanssa. Ja tämä on kiireellisyysasia, jonka jotkut kollegamme ovat ottaneet esiin. Kansalaisvapauksien valiokunnassa. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi pääjohtajan sisäasioiden pääosastolta. Hän käsittelee Malmströmin toimivaltuuksien kuuluvia asioita, Manfrensisi. Ja hän käsittelee siis äh, sellaisia maahanmuuttajia, jotka haluavat tulla EUn alueelle, jotka kuitenkin jäivät äh, Libyaan. Heitä pidettiin siellä. Ja tästä keskusteltiin hiljattain. Ja tämä johti siihen, että Euroopan komissio ja YK eri virastot lähtivät ihmisoikeustoimiin. Esimerkiksi ihmisoikeuksien korkea edustaja ja kansainvälinen maahanmuuttovirasto puuttui asiaan. Kuulimme juuri, että Libyan viimeisen mission edustaja Lawrence Hart on täällä paikalla läsnä tänään. Toivotamme hänet tervetulleeksi ja annamme hänelle myöhemmin puheenvuoron. Tilanne näyttää nyt menevän hieman parempaan suuntaan, mutta silti pakolaisten ja maahanmuuttajien kohtelu Libyassa on edelleen käsittelyn aiheena ja keskustelut EUn kanssa jatkuvat. EU-Libya-sopimuksen puitteissa ja valmistelivien toimenpiteiden puitteissa. Nämä toimet aloitettiin jo vuoden 2009 alussa ja niistä oli silloin vastuussa komission jäsen Barrault. Nyt Manserviisi komissiosta saa siis puheenvuoron ja sen jälkeen käymme lyhyen keskustelun. Ehkä kollegamme Panzeri haluaisi pitää alustuksen tästä kiireellisestä kysymyksestä. Haluatteko kommentoida tätä asiaa, herra Panzeri? Jos ette, niin Manserviisi, eiköhän ole vielä paikalla. Herman Servisi on todennäköisesti nyt matkalla tänne, joten voisimme ehkä jo pitää jotakin muita puheenvuoroja. Sanoin, että herra Hart on täällä paikalla kansainvälisestä maahanmuuttovirastosta. Ehkä te voisitte puhua nyt ennen kuin herra Manservisi ehtii paikalle. Vai onkohan nyt tulossa? Sieltä hän saapuukin. Herra. Manserviisi. Siinä olettekin. Voisitte istutua. Kiitämme teitä. Tervetuloa. Ecco, di qua, di qua. abbiamo risolto... No niin, nyt saimme täytettyä tämän tyhjön, joka tässä syntyi, kun pääjohtaja Manservisi ei vielä ollut tehnyt paikalle. Mutta täällähän on, joten puheenvuoron teidän. Olkaa hyvä. I did. Now we hear from you. niin, saatte siis puheenvuoron. Uh, Kiitos oikein paljon. Itse asiassa haluaisin korostaa sitä, että tulin tänne lähinnä kuuntelemaan teidän ajatuksianne, mutta voin kertoa jonkun verran siitä, mitä olemme tehneet, sillä tämä on sellainen aihe, josta julkisesti on paljon keskusteltu, mutta tietoa on kuitenkin, ensikäinen tietoa on aika vähän siinä mielessä, että jos ajatellaan sitä, mitä näille eritrealaisille tapahtui Libyassa, niin siitä on tullut tietoa epävirallisten yhteyksien kautta, lehdistön, puhelujen, kansalaisjärjestöjen kautta. Ja on oltu tietysti myös yhteydessä YK pakolaisjärjestöön virastoon. Se, mikä tiedämme, että 400 eritrealaista on tällä hetkellä pidätettynä laittomina maahanmuuttajina ja äskettäin 250 heistä oli Libyan viranomaisten tunnistamia. Nämä henkilöt ovat siis pidätettyjä ja sitten tietystä syistä, jotka tunnetaan vain epävirallisesti, heidät siirrettiin Etelä-Libyan toiseen keskukseen. Tiedämme, että tuolloin oli paljon epävirallisia toimia ja yhteydenottoja, mutta yksi niistä oli hyvin tärkeä Taimaan ministereiden yhteydenotto – ja sitten näiden yhteyksien jälkeen YKkin otti virallisesti yhteyttä ja sen jälkeen Libyan viranomaiset sanoivat, että heidän tarkoituksena ei ole ketään karkottaa maasta ja he aikovat tehdä yhteistyötä, jotta pidätysolosuhteet paranisivat ja että osa henkilöistä myös palauttaisiin miserata keskuksen, jossa ilmeisesti olosuhteet ovat selvästi paremmat. Me olemme oikein huolestuneita, mutta on myös sanottava, että kaikki epäsuoraan saadut tiedot, vaikka niitä nyt jonkun verran saatu myös suorankin, ulkoministeri Musa Kossalta hänet Rova Marta tapasi tänään. Voidaan sanoa, että he ovat valmiita antamaan meille kaikki tiedot ja vakuuttamaan sitä, minkälainen kohtelu heille annetaan ja kertoa meille, miten heitä kohdellaan ja että heitä erotartusmaasta karkottaa. He ovat kuitenkin pyytäneet, että unioni tekisi yhteistyötä kanssamme, sillä koko ajan he muistuttavat, että Libyalla on 4000 kilometrin valvomaton raja muun Afrikan suuntaan. Siksi siellä tarvitaan apua ja yhteistyötä. Tehän tunnette tämän tällaisen kannan. Ministeri Musakussa taas toisti tämän ajatuksen, mutta myös sen, että heitä halutaan kohdella kun heille. Ja halutaan antaa UNHCRlle mahdollisuus käydä heidän luodaan. Tehän tiedätte, että UNHCRn toimisto on saanut tästä tietoa YK kanssa. Ei ole mitään sopimusta. Sitä ei olemassa. Libyan allekirjoitus Geneven sopimukselle vuodelta 1951, mutta kuitenkin epävirallisesti on tehty yhteistyötä ja pääjohtaja juuri siellä Libyassa käynyt ja palataan muutaman viikon kuluttua. Me teemme yhteistyötä YK kanssa monissa hankkeissa ja olemme valmiita tekemään vielä lisää, tietysti, sillä on selvää, että tässä on kyse säännöksistä, mutta myös avunannosta. Tässä tilanteessa yhteistyö puitesopimuksesta siinä on osio, joka koskee sisäasioita ja siellä kaikkia näitä asioita käsitellään. Eli tämä osion osalta ei ole päästy eteenpäin, on onnistaan keskusteltu ja Mussakusan kanssa pidetty tapaaminen todennäköisesti eh, avasi vähän tätä tilannetta, sillä he hyväksyvät sen ajatuksen, että näistä asioista voidaan puhua seuraavien viikkojen aikana. Ja jos tässä nyt rajoitetaan puite-yhteistyöhön, josta teille antaa jatkuvasti tietoa, niin sisäasia kappaleen osalta ei päästy eteenpäin selvästi, mutta monesta eri syystä, kaiken sen takia, mitä on äskettäin tapahtunut ja kuinka paljon painostusta on Libyan suuntaan ollut. Malmströmhän juuri tapasi Musa Kussan ja nyt he ovat valmiita kaikista kertomaan ja nyt me juuri keskustelemme tiekartasta tämän asian jäsentelemiseksi. Hehän nyt ovat antaneet nämä faktatiedot. Me aiomme hyvin tarkkaan seurata sitä, mitä tapahtuu, että me ainakin tietäisimme poliittisella tasolla, mistä on kyse. Tässähän puhutaan nyt poliittisista suhteista Libyaan, eikä minkään lain tai sopimuksen täytäntöönpanosta. Eli tässä se, mitä pystyn nyt minun puolestani tällä hetkellä kertomaan. Okay, thank you. Now it's time. Kiitos. Nyt voisimme kuulla IOM edustaja Hartia vai onko ulkoasianvaliokunnan Gomes? Hän haluaisi käyttää puheenvuoron. Here, I think in my... Kiitos, herra puhemies. Voisin puhua Mm, Haluaisin kiittää edellistä puhujaa hänen antamistaan tiedoista. Ne ovat äh, samoja tietoja, joita minulla on. Kaikki minun tietoni ovat peräisin äh, YK pakolaisasiamieheltä. Ähm, Rovashten tapasi äh, Livan ulkoministerin ja tämä on toiveita herättävä toimenpide. Itse mietintöjen laatijana, joka tulee koskemaan Libyaa, joka on vielä kesken, niin olin yhteydessä Libyan suurlähettilän kanssa viikko sitten puhaksen tästä aiheesta. Ja olen sitä mieltä, että kun otetaan huomioon se huomio, jonka parlamentti ja joidenkin maiden media on antanut tälle aiheelle, niin jos otetaan tällä positiivisesti, niin tämä on saanut aikaan suoran yhteyden Rova Maastuen ja ö, Libyan ulkoministerin välillä. Ja kuten on sanottu, olemme saaneet vakuutteluja Libyalta, että näitä ihmisiä ei palauteta Eritreaan. Se on erityisen tärkeää. Se tieto, jonka minä olen saanut, jotka jotkut näistä ihmisistä joitain, joitain tapauksia on, että on palattu laittomia siirtolaisia Libyaan. YK pakolaisasimies ei ole raportoinut näitä, sillä heidän edustajansa on poistettu Libyasta. Näiden vakuut neuvottelujen ohella, jotka edellinen puhuja mainitsi meille, että heitä ei palauta Eritrean, niin on myös myönteinen kehitys, jonka pakolaisasimies on nostanut esille, että YKn pakolaisasimies käy neuvotteluja Libyan kanssa ja on mahdollista, että heidän edustajansa palautet, pääs, pääs alvan palata Libyan. Tämä voi olla hyödyllistä jotta saisimme aikaan sopimuksen Libyan kanssa. Se on hyvin kattavampi kuin se, että se koskisi pelkkiä pakolaisia, mutta pakolaisaset kuuluu siihen hyvin merkittävästi. Puhumme puhumme siis maasta, joka ei tunnusta ö, pakolaisten olemassaoloa. Tämä huolimatta siitä, että Libya on osa Afrikan unionin sopimusta, joka koskee pakolaisia. Olen siis sitä mieltä, että meidän kannalta, ottaen huomioon, että saamme ratkaisun tälle tapaukselle, niin minä olen tyytyväinen niistä vakuutuksista, että näitä ihmisiä ei palauteta Eritrean ja että heille annetaan jonkin näköinen ö, tunnustusta ja oikeus ö, työskennellä ja oleskella Libyassa – ja toivon, että EU ja Euroopan parlamentti voi hyväksyä sopimuksen, joka saa aikaisen, että Libya tunnustaa pakolaisten oikeudet ja minulla ei ole muuta sanottavaa. May... Kiitos. Jos nyt kuulisimme lyhyesti IOM edustaja Herra Haaste käyttää puheenvuoron. Kiitos ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos teille, herra Mantris, siitä, mitä kerroitte. Minä voin täysin yhtyä siihen, mitä äsken kerroitte. Eli eritrealaisten vapaudesta ollaan kertomassa nyt virallisesti. Me olemme kansainvälinen järjestö, joka on toiminut Libyassa 2006 vuodesta alkaen. Olemme tehneet yhteistyötä UNHCRn kanssa tietyissä asioissa koskien pakolaisten eh, suojelua ja takaisin asettumista. Ja viime päivinä olemme olleet yhteydessä eri asianosaisiin niin suurlähetystöihin, jotka toimivat Libyassa ja myös Libyan hallituksen kanssa, jotta voitaisiin välttyä näiden henkilöiden maasta karkoittamiselta. Ja nyt olemme myös olleet yhteydessä eritrealaisyhteisöön ja he kertovat, että he haluaisivat asettautua Eurooppaan. Tämä on vain väliaikainen ratkaisu, ei mikään lopun ratkaisu, mutta joka tapauksessa on kerrottu, että Libyan työministerien kanssa on päästy sopimukseen siitä, että nämä henkilöt saavat töitä paikallisista shabioista, joista järjestetään e, julkisia töitä. Tämä ei ole ihan uutta, vaan aikaisemmin somialalaisten kanssa on käynyt näin, että heidät on otettu pois vastaanottokeskuksista ja saavat nyt työskennellä ja asua Libyassa. Tällä hetkellä tilanne kuitenkin vielä vaihtelee koko ajan, eli tunti pari sitten meille kerrottiin, että on olemassa sisäministeriön määräys vapauttaa kaikki ihmiset vastaanottokeskuksesta. Tämä koskisi ilmeisesti tuhansia ihmisiä, joita pidetään 18 vastaanottokeskuksessa Libyassa. Me emme tiedä tällä hetkellä vielä, annetaanko eritrealaisille töitä vai vapautetaanko heidät yksinkertaisesti. Kuten sanoin, tämä tilanne koko ajan vaihtelee ja me seuraamme sitä tarkkaan. Ja saa vielä nähdä, miten tässä käy. Sisäministeriö on pyytänyt, että IOM valvoisi eritrealaisten vapauttamista. Me teemme tämän, kun UNHCR ei ole paikalla ja varmistamme, että tämä todellakin tapahtuu, tämä operaatio. Ja vielä lisäisin muutaman seikan koskien pakolaisten suojelua. UNHCRn tilastojen mukaan näitä pakolaisia on Libyassa 12 000 henkeä. Tämä on de facto suojelua, sillä viime vuonna karkotuksia ei ole tapahtunut Eritrean ja Somalian suuntaan ja ne ovat kaksi tärkeintä lähtömaata pakolaisille ja turvapaikanhakijoille tuolla. Kuten sanoin, tilanne on se, että jotkut henkilöt on siirretty Etelä-Libyan keskukseen. Tämä huolestutti sen takia, että tämä keskus tunnetaan pallo, paluulentojen lentojen lähtöpaikkana alkuperämaihin, mutta tässä nyt muutama asia on vielä avoinna. avoinna. Haluaisin vain lyhyesti kertoa asiasta. Kiitos. Ja nyt kollegamme herra Panseri. Kiitos puheenjohtaja. Viime viikkoina olen kysynyt jälleen komissiolta, helpottavatko kahden väliset sopimukset Euroopan unionin aloitteita – No, minulle on sanottu, että todellisuudessa ne usein asettavat esteitä tällaisille aloitteille. Ja kun käsittelemme tätä aihetta, niin meidän täytyy ottaa todellisuus huomioon. On olemassa eittämättä sellaisia maita, joilla on lähirajoja kulkuu maihin, josta tulee maahanmuuttoa ja ne puuttuvat tai niiden kautta voidaan säädellä tätä politiikkaa. Kuitenkin aivan kuten komission edustaja sanoi, useinkaan kaikkia tärkeitä kysymyksiä ei ole mukana näissä sopimuksissa, esimerkiksi palautus ja valvontakysymykset ja se, kuinka kauan saa olla kauttakulkumaassa ja kuinka palautetaan lähtömaahan. Ja toinen tärkeä näkökulma joka jää huomiotta silloin, kun nämä maat allekirjoittavat kahdenvälisiä sopimuksia EUn kanssa ja asia, joka aiheuttaa paljon polemiikkia, eikä niinkään saa solidarisuutta osakseen EUssa. Italialainen lehti haastatteli tämän Malmströmiä ja hän sanoi, että jäsenmaat voivat tehdä tällaisia sopimuksia, mutta on parempi, jos ne kääntyvät ensin Brysselin puolelle. Eli tässä on tietty ongelma. Ja tässä muistutettiin se, että sitä, että Libya ei tunnusta kansainvälistä pakolaissopimusta. Ja tähän liittyy nyt kaksi ongelmaa, joihin täytyy vastata. Ensinnäkin täytyy pohtia sitä, kuinka nämä 400 eritrealaista, no tietenkin on myönteistä, että pääsevät uusiin tilanteisiin, esimerkiksi tähän vapaaehtois- tai yleisölliseen työhön, vaikka se onkin aivan oma lukunsa Libyassa – Libyassa esimerkiksi asevelvollisuus on 40-vuotiaille asti ja rangaistukset ovat hyvin äh, tiukkoja. Eli siellä kyllä pystyy ehkä selvitymään, mutta olosuhteet ovat usein hyvinkin äh, karmaisevat ja meidän täytyy todella tutkia tätä ongelmaa hyvin syvällisesti. Eli täytyy katsoa, että jos kyseessä on sellaiset ihmiset, joilla on pakolaistatus, niin tarvitaan tiettyä painostusta esimerkiksi Italian suuntaan, jotta se puuttuisi tähän ongelmaan. Sitten toinen ongelma, joka liittyy Euroopan. Mitä Eurooppa tekee? On totta, että nyt neuvotellaan kahdenvälisestä sopimuksesta ja ymmärrän siihen liittyvät ongelmat, mutta meidän täytyy kuitenkin pohtia, eikö tarvittaisi hieman lisäpontta tähän suuntaan, eh, niin että voitaisiin eh, niin sanotusti korvata kahdenväliset sopimukset eurooppalaisella sopimuksella ja Euroopan tason valvonnalla. Mielestäni meidän täytyy todella painostaa tähän suuntaan, vaikka ymmärränkin, että tähän liittyy suuria ongelmia esimerkiksi oman maani ja Libyan välillä, mutta meidän täytyisi kuitenkin toimia tässä mahdollisimman pikaisella aikataululla. Kiitos. Nyt alamme sitten kysymyskierroksen. Pyydän teitä puhumaan aivan lyhyesti niin, että emme ylitä tälle annettua aikaa ja sille että saamme siis koko ajan tulkkauksen. meillä on vielä muitakin käsiteltäviä asioita. Sargentini ensin. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut esityslistalla jo kauan. Ja vastaus on se, mitä Panseris sanoi. Tässä on kolme ongelmaa. Eritrea on aivan kuin Afrikan Pohjois-Korea. Jos maasta lähtee, sinne ei enää pääse takaisin tai joutuu rangaistusten uhriksi. Kaikki ne, jotka lähtevät Eritreasta, saavat näin jo syyn turvapaikka-anomukselle. Ja jos viranomaiset tietävät, että ihmiset ovat jättäneet maan, niin silloin viran, siis heidän perheensä joutuvat vaikeuksiin. Eli perhettäkin rangaistaan eri keinoin, ja tähänkin meidän täytyy puuttua. Ja on, pääongelma ei ole edes se, kuinka Libya käsittelee pako, turvapaikan hakijoita, vaan se, että ihmiset eivät saa edes mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Olen lukenut artikkelin italialaisesta lehdestä, joka oli 29.4. julkaistu, ja tässä otsikko oli 24 tuntia tässä haastateltiin Malmströmiä, joka suositteli muita maita toimimaan Italian tavoin niin, että nekin solmisivat kahden välisiä sopimuksia. Ja tämä oli väistämätöntä ja siksi haluaisinkin kysyä. Kahdenväliset sopimukset Libyan kaltaisen maan kanssa tai monenväliset sopimukset, jos se maa käsittelee turvapaikanhakijoita tällä tavoin, niin onko meillä tällaisiin sopimuksiin varaa? Ja miten turvapaikkakysymyksiin so- suhtaudutaan, kun otetaan ihmisoikeus- yleissopimuskysymykset huomioon? Entä sitten ihmiset, joille ei anneta edes mahdollisuutta hakea turvapaikkaa? Jätän tämän nyt tähän, mutta tämä on todella samankaltainen tapaus kuin Pohjois-Korea. Armeijalla on valta, valtavasti valtaa, siellä on salaisia vankiloita ja ihmis, ihmisten oikeuksiin puututaan todella rankalla kädellä joka päivä. Kiitos. Nyt suljen puhuja listan. Pyydän teitä käyttämään korkeintaan kaksi minuuttia ja seuraavaksi Flotre, kaksi minuuttia. Bon, évidemment, euh, cette... Euh, jo, tämä uusi äh, eritrealaisten tapaus äh, ja sen, että se on äh, dramaattinen. Nämä, ovat, nämä henkilöt ovat pakolaisia, jotka tulevat maasta, jonka ihmisoikeustilanteesta ei tarvitse edes puhua, niin huono se on. Tämä on tilanne, joka on kaiken tiedossa. Libyan allekirjoittama sopimus, joka Libyalla on Italian välillä, joka koskee pakolaisten palauttamista, on sopimus, joka on tuomittu ja monelta eri taholta ja nostaa esille sen, että meillä ei ole minkäännäköistä turvaa sen suhteen, mitkä ovat viranomaisten, oikeuslaitoksen käytännöt ja mikä on näiden henkilöiden turvallisuustilanne Libyassa. Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisilla on eri yhteistyökumppaneita, kun he työskentelevät Libyan kanssa. Euroopan unionin siis neuvottelee siitä, että neuvottelee tilanne on erittäin paha tällä hetkellä. UNCHRn toimiston toimisto on havainnut 9000 ihmistä Libyassa, jotka ovat pakolaisia. Ja nämä eritrealaiset ovat siis symboli näille 9000 henkilöille, jotka, niitä pidetään sellaisessa tilanteessa, että heillä ei ole minkäännäköistä tietoa siitä, tullaanko heidän tavastaan käsittelemään eikä sitä, millaisissa olosuhteissa he elävät tarkkailla mitenkään. Kaikki, jotka ovat vierailleet näissä vastaanottokeskuksissa, niin olosuhteet siellä ovat aivan hirveät. Ihmisiä ei kohdella oikeudenmukaisesti. Tulee siis kysymys, mitä me teemme, kun me keskustelemme Libyan kanssa siitä, että heillä olisi mahdollisuus kontrolloida pakolaisvirtoja, pitää oman maan sisällään öö, ihmisiä, jotka ovat pyrkimässä Välimeren alueelle. Minkä loppupäätelmän komissio tekee öö, suhteessa neuvotteluihin tässä tapauksessa? Due minuti. Kiitos. Sitten Jakoliini kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kuulemme tässä nyt jotakin uusia asioita, joita luultavasti kukaan meistä ei vielä tiennyt. Eli tässä oli myönteistä kehityskulkua näiden satojen eritrealaisten osalta. Ja sitten nämä 12 000 henkilöä, jotka joutuivat tietyn toimen kohteeksi, joihin liittyvä ongelma on saatu ratkaistua. Tänään kuulemme pitkään Mahmutasesta vastaavaa Belgian ministeriä, joka korosti meidän huomioidemme pohjalta sitä, että on välttämätöntä, että EU laatii ja solmii kahdenvälisiä sopimuksia, jotka menevät mielestäni kyllä oikeaan suuntaan. Eli niin, että nämä kysymykset liitetään työmarkkinoiden tarpeisiin ja näiden ihmisten tilanteeseen todella puututaan. Nykypäivänä, kuten Panseri tietää, Italia ja Espanja ovat, ovat harvoja maita, jotka ovat solmineet näitä kahdenvälisiä sopimuksia, vaikka niihin voikin liittyä tiettyjä rajoituksia. Mutta tähän liittyy todellista solidaarisuutta, aivan kuten Tukholman ohjelmassa peräänkuulutetaan. Ja tämä, tämä koskee meitä kaikkia, vasemmista keskustaa ja oikeistoa. EUn täytyy vihdoinkin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – lisätä tällaista solidarista vastuuta. Wim tai muut äh, hollantilaiset, eivät ne kärsi suurista maahanmuuttoviroista, vaan ennen kaikkea sellaiset äh, raja-alueiden maat, joihin helposti ihmiset pääsevät. Monet lähtevät Tunisiasta. Ja meidän täytyy Libyan, Libyan suhteessa todella korostaa sitä, että maahanmuuttovirtoja täytyy hallinnoida yhteisissä puitteissa. Aivan kuten tohtori Viisi tässä viittasi kausityöntekijöihin. Heilläkin on tietty roolinsa. Sitä halusin vielä korostaa. Kiitos. Sitten Tavares, kaksi minuuttia. Uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. On tietysti hyvä kuulla, että eritrealaisia ei tapeta siinä vaiheessa, kun he heidät palautetaan omaan maahansa tai laiteta elinkautisesti vankilaan. Pitää kuitenkin olla varovaisia näiden hyvien uutisten kanssa, koska tässä kyllä voidaan mennä aika liukkaalle maalle. Human Rights Watch on kertonut tänään, että pidätet tietyt on pakotettu täydentämään, täyttämään sellaiset lomakkeet, joissa pyydetään korkeintaan kolmen kuukauden oleskelulupaa ja sitten pitää asua yhdellä noilla Libyan alueella ja tämän jälkeen on haettava libyalaista henkilöasiakirjaa, jota varten tarvitaan erityinen passi ja sitä pitää hankkia palamalla ja vartamalla perheen tilanne. Eli tämä hyvä uutinen voi kyllä johtaa nyt moraalisen ongelman. Tässä valiokunnassa on usein saatu kuulla, että sopimukset Libyan kanssa ovat hyviä uutisia meidän muuttovirtojemme hallitsemiseksi. Tässä nyt kaksi pääpointtia. Ensinnäkin nämä eritrealaiset, eli se, että heillä olisi yhteiskunnan järjestämää työtä Libyassa, ei tarkoita sitä, että he olisivat taloudellisia, taloudellisista syistä muuttavia ihmisiä. Tämä olisi kaikkein kauheimpia sivuvaikutuksia, jos meillä on tällainen eh, väliaikainen ratkaisu, sillä nämähän ovat henkilöitä, joilla olisi oikeus pakolaistatukseen. Ja tämä johtaakin sitten toiseen seikkaan, eli siihen, että EU ei täytä kansainvälisten sopimusten velvoitteita, joko ihmisoikeuksia kunnioitetaan tai ei, jos ihmisiä palautetaan Libyaan, joka ei ole allekirjoittanut pakolaissopimusta, niin sitten me emme kunnioita ihmisoikeuksia ja sen takia ihmiset pitäisi kyllä asettaa vastuuseen tästä. Meillä ei ole minkälaista tietoa siitä, missä näin tapahtui, mikä oli tarkalleen tämä paikka ja kuka lähetti nämä ihmiset takaisin Libyaan Keneltä tätä pitäisi kysyä? No minusta Italian hallitukselta toisaalta ja toisaalta Frontexilta. Tästä asiasta pitäisi puhua lisää. Tämä on tietysti yksi yksittäistapaus, mutta tämä on suurempi ongelma. Ja Frontexin ja Italian hallituksen edustajat pitäisi pyytää tänne valiokuntaan. Due minuti. Kiitos. Sitten Borsellino kaksi minuuttia. Ja todella vain kaksi minuuttia. Vielä kerran, aivan kuten aina, haluan korostaa sitä, että olen pyytänyt usean otteeseen tietoja tästä sopimuksesta Libyan kanssa. Kukaan ei kuitenkaan ole siitä meille kertonut, eli emme tiedä mistä asioista tässä todella keskustellaan. Ja kyseessä on Libya, Tässä puhuttiin yhteiskunnallisesti hyödyllisestä työstä ja muista eufemis, eufemismeista. No, enpä nyt tähän luota. Tämä on usein sama, kun puhuttaisiin pakkotyöstä. Usein nämä ihmiset lähetetään myös jonnekin aavikolle ja jätetään aivan oman onnensa nojan sinne kuolemaan. Libya ei ole koskaan allekirjoittanut Geneven yleissopimusta. Ja tähän todella täytyy suhtautua varovasti. Halusin esittää huomion liittyen siihen, että Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin mielipidettä kysytään näissä asioissa. Meillä on nyt oikeus 218 äh, artiklan nojalla saada täysimääräisesti tieto näistä kysymyksistä, eli meillä on tiedotusoikeus. Ja pyydän, että komissio tulisi kertomaan meille siitä säännöllisesti siitä, kuinka neuvotteluissa edetään, ja mahdollisesti se voisi toimia myös yhdessä ulkoasianvaliokunnan ja Magrebin maiden ja Libyan valtuuskuntien kanssa. Eli jos meidän todella täytyy päästä tässä nyt johonkin lopputulokseen, eli siihen, että ihmisten oikeuksia kunnioitetaan, tämä on kaikkein tärkeintä, eli että taataan ihmisten oikeudet, niin meidän täytyy käyttää todella kaikkia käytettävissä olevia toimenpiteitä ja toimia myös nopeasti. Täällä puhuttiin 400 tai 240 henkilöstä, mutta sellaisten ihmisten määrä, jonka kohtalo emme tunne, on valtavan paljon suurempi. Ja varmasti, kun olemme käyneet vastaanottokeskuksissa, meille näytettiin ainoastaan sitä, mitä meille haluttiin näyttää, emmekä nähneet koko kuvaa. Kiitos sitten Angelilli. Kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne aiheuttaa tietysti huolta. Olen kollegoiden kanssa yhtä mieltä ihmisoikeuskysymyksistä ja siitä, kuinka ihmisiä kohdellaan, mutta on myös myönteistä kehitystä. Esimerkiksi se, että Libya on valmis jälleen päästämään alueelleen UNHCRn edustajan. Tämä on tärkeä asia. Mutta haluan kuitenkin esittää Panzerille kysymyksen. Jos en nyt väärin tässä ymmärtänyt, niin hän alussa sanoi, että komissio on usean otteeseen todennut, että kahdenväliset sopimukset haittaavat eurooppalaista politiikkaa. Tässä mielestäni piilee pientä kritiikkiä niitä kohtaan, jotka luovat tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia, eli esimerkiksi Italiaa kohtaan. Raja valtiot solmivat kahdenvälisiä sopimuksia, koska niillä ei ole palauttamispolitiikkaa. Eli usein sanotaan, että ei ole mitään EUn maahanmuuttopolitiikkaa. Sen jäsenvaltiot toimivat niin kuin parhaiten siihen kykenevät. Ja tänä aamuna keskustelimme Belgian kanssa siitä, että saataisiin yhteinen lähestymistapa, eurooppalainen lähestymistapa, panseeribussutille ja muut kollegat ottivat tämän esiin. Ja me todella pyysimme, että kahdenvälisiä sopimuksia Euroopan taholta valvottaisiin. Ja ne jäsenvaltiot, joilla tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia on, todella välttämättä tarvitsevat EU-tason valvontaa niin, että voidaan todella puuttua ihmisoikeuskysymyksiin ja turvapaikkakysymyksiin. Kiitos. Sitten Borgetsiu kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yllättynyt tässä. Tämä kuulosti aika groteskilta, mitä sanottiin. Eli että jotkin jäsenvaltiot välttämättä haluavat yksin hoitaa näitä kysymyksiä Libyan kanssa. No, kenen kanssa niiden pitäisi sitten hoitaa asioita, jos ottaa huomioon, että Välimeren maahanmuuttovirrat syntyivät juuri Libyan rannoilta. Italia oli tässä ensimmäisten joukossa vakuuttamassa Libyan viranomaisia siitä, että tarvitaan ensimmäinen sopimus. Eli Eurooppahan hyötyy siitä, että maat lähtevät tällaisiin aloitteisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Minulla ei ole tässä nyt perusteluita, mutta uskon, että voidaan ajatella, että jos UNHCR on saanut ratkaisuja aikaan, niin tämä johtuu myös siitä, että tietyt maat ovat harjoittaneet painostusta, jotka eivät ainoastaan käynyt tässä parlamentin puoleen, vaan todella henkilökohtaisesti ja suurin uhrauksiin ja poliittisen, poliittisin riskein lähtevät käsittelemään näitä kysymyksiä. Tässä puhun nyt Libyan johtajasta. Ja yksi on kysymys. Afrikkalaispakolaiskysymys on ensisijaisesti mielestäni Afrikka ongelma. On erilaisia suhteita, komissio painostaa niitä maita, jotka laativat sopimuksen, mutta mm, onko komissio kuullut, että Libya olisi allekirjoittanut afrikkalaisen pakolaissopimuksen ja painostaako komissio afrikkalaisia järjestöjä? Tässähän ovat kyseessä näiden maiden sukulaiset ja ihmiset, eli sinne päin pitäisi paineen kohdistua. Please. Kiitos. Ja sitten Busutil kaksi minuuttia. Libya does have a point when it says that uh, um, uh, it has no... Kiitos herra puheenjohtaja. Libya on osoittanut, että se ei halua ryhtyä Euroopan eteläiseksi rajanvartijaksi. Se on oikeassa, kun sanoo, että Euroopan unioni ei auta maata tarpeeksi ja että on olemassa ongelma eteläisen rajan kanssa. Tämä on ollut tosiasia jo useita vuosia Kysyn komissiolta ja Herman Sviiseltä erityisesti, mitä komissio odottaa auttaakseen Libyaa. Me tarvitsemme Lib- meidän pitää auttaa Libyaa, jotta Libya voi auttaa meitä. Vastaus tähän asti ei ole ollut tyydyttävä. Mitä herra Barroso odottaa? Miksi hän ei puhu Libyan viranomaisille? On hyvä asia, että Euroopan unionin edustaja on puhunut Libyan kanssa, mutta mielestäni komissiolla on vielä erittäin paljon töitä edessään. Jos haluamme yhteistyötä Libyan kanssa, meidän pitää olla valmiita yhteistyöhön Libyan kanssa. Kahdenkeskeisistä sopimuksista olen valmis ottamaan vas... Äh, siis suhtaudun hyvin skeptisesti kahdenkeskeisten sopimusten kritiikkiin. Kahdenkeskeiset sopimukset ovat vähentäneet merkittävästi laittoman maahantulon vaikutusta. Tämä on ottanut Euroopan unionin eteläisiä jäseniä, jotka ovat korvia myöten ongelmissa tämän pakolaisviran kanssa, mutta myös satojen ihmisten henki, jotka ovat muuten hukkuneet, välimereen ovat säästyneet. Toiseksi kahdenkeskeiset sopimukset ovat olleet tehokkain työkalu järjestäytyntä rikollisuutta vastaan, jotka ovat kaikkien Afrikan rannoilta lähtevien pakolaisalusten taustalla. Parempaa keinoa järjestäytyntä vastaan taistelussa ei ole. Ja kolmanneksi on helppo tehdä, kritisoida kaksi kahdenkeskeisiä sopimuksia, mutta meidän ei pitäisi mennä pudota tekopyhden ansaan, sillä heillä ei, näillä kriitikoilla ei ole mitään parempia ratkaisuja siihen, mitä näille pakolaisvirroille tulisi tehdä. Heidän, heidät halutaan, että, halutaan, että he tulevat, mutta heidät pitäisi sitten jättää Maltaan, Kreikkaan tai Italiaan, niin se ei ole vaihtoehto. Kiitos. Kiitos. Nyt Panserille esitettiin tarkka kysymys, joten varmasti meidän pitäisi kuunnella 30 sekunnin ajan hänen vastaustaan ja sitten palata Manser 5 pakeille loppupuheenvuoron varten. Niin, minä ainoastaan sanoin se, mitä komissio on todennut. Eli että usein kahdenväliset sopimukset aiheuttavat esteitä eurooppalaisille aloitteille. Totta kai silloin, jos eurooppalaista sopimusta ei ole, niin on parempi, että on kahdenvälinen sopimus. Kuitenkin täytyy muistaa, että monet maat, joilla on kansainvälisiä sopimuksia, uskovat, että no näin saadaan kaikki ongelmat ratkaistua. Näin useat, useat näistä maista suoraan sanovat. Ja toisaalta, jos pyydetään, niin kuin itsekin olen pyytänyt, että EU tässä toimisi, niin silloin täytyy myös noudattaa eurooppalaista politiikkaa. Ei tässä voi muuten toimia, koska jos jos kahdenvälinen sopimus voittaa, silloin täytyy kantaa myös siitä koituva vastuu. Eli ei voi pyytää mitään eurooppalaista vastuuta, jos sitten noudattaa ainoastaan kahdenvälistä sopimusta. Jos toimitaan Euroopan tasolla, silloin toimitaan Euroopan tasolla. Eli tässä ei ole mitään ristiriitaa, mutta tärkeää on kuitenkin saada aikaan eurooppalainen aloite tässä asiassa. Kiitos sitten Manserviisiin. Kiitos. Ehkä tällä kertaa vastaisin omalla kielelläni. Aloitan kuitenkin englanniksi ja ehkä sitten jatkan myös englanniksi. Nyt jos puhutaan siis ainoastaan faktoista, täällä on paljon kaikenlaisia kommentteja joihin komissio voi täysin yhtyä ja myös itse voin yhtyä. Ja meidän pitää, pitäisi tältä pohjalta tehdä paljon lisää työtä yhdessä. Mutta jos ajatellaan itse faktoja, jos puhutaan näistä 450 eritrealaista, niin kyseessä ovat henkilöt, jotka juuri nyt ovat Libyassa, mutta joiden eh, palauttamisesta ei ole annettu tietoa tai muuta vaan he oleskelevat Libyassa, eli ei ole minkäänlaista tietoa siitä, että mikään jäsenvaltio oli sinne palauttanut Libyaan. Tämä siis tilanne ei ole vertaissa muihin tilanteisiin, eli sellaisiin tilanteisiin, jossa EUn lainsäädännön mukaan on tietyt olosuhteet, jos heitä palautetaan toiseen maahan. Tässä siis on ryhmähenkilöitä, jotka eri syistä ovat Libyassa. Meidän pitää kohdella heitä kansallisen oikeudenmukaisesti mukaisesti ja poliittisten suhteidemme mukaisesti, eli poliittiset suhteet, mitä Libyan päin on. Korostan tätä siksi, että meillä ei ole olemassa mitään välinettä, jonka pohjalta voidaan Libyan kanssa työskennellä. Meillä on vain kansainväliset eh, välineet ja sopimukset ja sitten eh, meidän välisemme suhteet. Ja sitten mitä tulee näin kahdenvälisiin sopimuksiin. Minä olisin hyvin pragmaattinen. Itse olen sitä mieltä, että eurooppalainen sopimus on parempi kuin kahdenvälinen sopimus. Sillä sehän takaisi paljon muitakin asioita, mukaan lukien solidaarisuuden. Mutta pitää myös tehdä selväksi, että tämä sopimus on myös osoittautunut tehokkaaksi sen takia, että on tosi seikka, että sen jälkeen kun tämä yhteistyösopimus saatiin aikaisesti, aikaiseksi, niin laittomat maahanmuuttovirrat Eurooppaan päin, Italiaan mutta Eurooppaan siis, ovat pysähtyneet. Meille on kerrottu tästä sopimuksesta ja se on täysin EU-lainsäädännön mukainen. Niin tietysti siinä on salainenkin osio, jota ei tunneta, mutta emme me ole havainneet mitään. Niin emme me puhu Eurooppaan tulleista turvapaikanhakijoista, koska me emme tiedä, mistä nämä henkilöt eh, napattiin. Eli jos teillä on lisää tietoa, niin ehkä näin, mutta minulla ei ole. Me emme tiedä, mistä heidät löydettiin. Eli sen takia voidaan sanoa, että Italia tai Maltalla on velvollisuus tiedä. Voidaan vain sanoa, että nämä henkilöt ovat nyt Libyassa ja sen takia meidän pitää nyt tarkastella sitä, miten näitä ihmisiä kohdellaan, ottaen huomioon siis meidän politiikkamme ehdot. Eli mitä tässä nyt pitää tehdä? Ensinnäkin, kun sanoin, että yhteistyö puitesopimuksen osana on osio, josta ei ole minkäänlaisia tuloksia ollut vielä, niin kuin kollega sanoi. Tämä on juuri niin kuin sanoin aikaisemmin, eli Rova Malmström juuri tapasi ministeri Musa Kossa, ja siellä päätettiin, että asiasta aletaan keskustella. Ja olen oikein tyytyväinen ja valitettavasti en aikaisemmin eilen Borsonen vastannut, mutta nyt lähdetään liikkeelle. Malmström on lokakuussa menossa Libyaan ja minun on tarkoitus mennä sinne jo aikaisemmin aloittamaan asia. Eli tämä olisi meidän velvollisuutemme, että tulisimme kertomaan teille, miten tässä edetään. Eli kaikkien paras ratkaisu olisi nyt se, että saataisiin aikaiseksi kappale, joka koskee siis asioita Libyan kanssa. Tämä olisi paljon voimakkaampi veto ja tässä kappaleessa ei sitten puhuttaisi ainoastaan maahan pääsyä tai takaisin ottaa. niin kuin muissakaan sopimuksissa, vaan puhutaan ihmisoikeuksista ja kaikista muista ehdoista. No Libya ei ole allekirjoittanut Kedon yleissopimusta, tämä on totta, mutta se on allekirjoittanut 69 vuoden Addis Abeba-sopimuksen. Ja tämä yleissopimus pakottaa Libyat näiden samojen periaatteiden noudattamiseen ja myös tekemään yhteistyötä UNHCRn kanssa – Onko meillä mitään keinoja, joilla painostaa? No on niitä. Meillä on EU Afrikan yhteinen strateginen kumppanuus. Meillä on siinä yksi pilari, joka on liikkuvuus, muuttoliike ja työllisyyspilari. Ja meillä on marraskuussa EU-Afrika huippukokous tulossa. Ja tuossa yhteydessä voidaan muistuttaa Libyan ystäville, että heillä on velvollisuuksia myös Afrikan yleissopimusten pohjalta ja ne on mainittu EU-Afrikka-kumppanuuden yhteydessä. Eli kaikki tämä on mahdollista, mutta nyt kaikkein parasta oli se, että neuvoteltaisiin Libyan kanssa siitä, että ne asiat, jotka on väliaikaisesti katettu ihan hyödyissä sopimuksissa, niistä voi tulla puitteet eurooppalaiselle toiminnalle ja näin voitaisiin myös keskustella sitten siitä, miten voidaan auttaa turvapaikanhakijoita meidän sääntömme pohjalta. Nyt tilanne on se, että olen tietoinen siitä, että ei ole olemassa mitään oikeudellisia puitteita Euroopan kanssa. Tässä siis toimitaan poliittisella tasolla ja pyritään varmistamaan se, että perusoikeudet toteutuvat – ja sitten on sitä mieltä, että yhteisopimus on parempi kuin kahdenvälinen sopimus, mutta kyllä on oltava pragmaattisia ja käytettävästä mitä voidaan. Niin, tässä suurin piirtein kaikki. Sanoisin, että me emme lopeta keskusteluja ja vuoropuhelua Libyan kanssa siksi, että heidät on nyt vapautettu, sillä se, että 3000 ihmistä on vapautettu ei nyt riitä, vaan tätä asiaa pitää työstää jatkossakin. To summarize the reply to the... Kiitoksia siitä, että vastasitte näihin kysymyksiin. Meillä on nyt noin 15 minuuttia jäljellä ja vielä yksi kohta esityslistalle. Tulkaus loppuu pian. Tiedätte, että teen parhaani niin, että en joudu katkaisemaan puheenvuorojanne live-valiokunnassa, mutta Pyydän teitä todella nyt käyttämään ainoastaan puoli minuuttia. Crocetta. 30 minuuttia. Se, <laughs> sekuntia. Kaikki, kaikkien oikeuksien suhteen tähän liittyy nyt ongelma. Haluaisin tästä mielipiteenne. Libya, Libya on ottanut tavallaan kansainvälisen poliisin roolin, jota sille ei ole annettu. Se pysäyttää laivoja kansainvälisillä vesillä ja niin edelleen. Eli on yksi asia sanoa, että estän ihmisiä pääsemästä omalle alueelle, niin tähän minulla on oikeudet, mutta tässä ongelmana on se, että Libya toimii laittomasti kansainvälisenä poliisina. Kukaan ei anna Italialle tai Libyalle oikeutta kahdenvälisiin sopimuksiin, niin että ne voivat toimia mielihalujensa mukaisesti kansainvälisillä vesillä. Tavares. Tälle ei voida mitään. Jäsenvaltiot ovat yhteistyössä Frontexin kanssa ja jakavat tietoa. Pyydän, että komissio kertoo tarkasti, mitä on tapahtunut ja milloin, ja jos mahdollista, esimerkiksi GPS laitteiden avulla, kameroiden avulla. Ja meidän pitäisi kysyä, pyytää Frontexia puhumaan tästä, sillä me emme tiedä, mitä tapahtuu. I think, I think we've had a... No niin. Nyt kävimme keskustelun Herman Selvisi ja pää osasta. Toivottavasti he ottavat huomioon nämä kommentit ja ehkä vastaavat näihin viimeisiin kysymyksiin kirjallisesti niin, että voimme siirtyä nyt seuraavan esityslistan kohtaan. Kiitän, kiitämme teitä. Nyt meidän todella täytyy pitää kiirettä ja siirtyä viimeiseen esityslistan kohtaan. joka on kohta 15, eli lausuntoluonnos, joka koskee talousarvioesitystä. Itse olen tässä lausunnon valmistelija. Haluan kiittää varjoesittelijöitä. Me olemme käyneet ensimmäisen keskustelumme ja sopineet menettelytavoista. Ja tämä lausuntoluonnos on lähetetty eteenpäin nyt olisi ehkä hyvä kuulla neuvostoa ja sitten komissiota näiden alle 15 minuutin aikana, joka meillä nyt tässä on vielä käytettävänämme. Eli pyytäisin neuvoston edustajaa kertomaan neuvoston kannasta talousarvioon. Olkaa hyvä. Neuvosto, aivan. Euh, <clears throat> euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Jos ajatellaan tätä koko budjetti kokonaisuutta vuodelle 2011, neuvosto on tehnyt päätöksiä tietyistä lähestymistavoista, jotka ovat aika vaikeita ottaen huomioon, että tässä nyt tilanne on aika vaikea, taloudellinen tilanne on heikko ja niin poispäin ja sen takia on painostusta eri jäsenvaltioissa vähentää julkisia menoja ja myös kaikkea sitä, mikä vaikuttaa Euroopan budjettiin. Mitä tulee tähän otsakkeeseen, josta tässä nyt on, joka koskee tätä valiokuntaa, niin olisin sanoa, että tässä on nyt tehty aika varovaisesti työtä ja Tämä siis verrattuna muihin budjettileikkauksiin, mitä on muihin politiikkoihin tehty. Tässä ollaan maksumäärärahojen osalta lähdetty liikkeelle täytäntöön panosta operaatioissa 2009 ja 2010. Olemme tietoisia siitä, että tämä ehkä ole paras tapa budjettia työstä, että ajatellaan toteutumista lähinnä. Ja nyt kun on uudet budjetin puitteet, niin todellinen keskustelu täällä käydään silloin, kun on sovittelu ja parlamentin ja neuvoston välisen kannan aikaan saaminen. Eli tässä on oltu aika varovaisia, kun on otettu tuo kantaa neuvoston puolesta. Mutta jos katsotaan tätä koko otsaketta, josta on kyse, niin meillä on sitoumuksina 11,6 prosenttia kasvua, joka on kuitenkin aika suuri määrä. Maksumäärärahojen osalta on yhdeltä osalta laskua ja tämä perustuu määrärahojen toteutumiseen. Tämä siis se, mitä voin sanoa nyt tästä asiasta. Tämä on vain ensimmäinen kanta ja se vielä tässä muuttuu ajan kuluessa. Kevin, on on conseil. No. Kiitos. Seuraavaksi Monique Parat komissiosta. Euh, euh. Kiitos herra puheenjohtaja, ja kiitos unionin puheenjohtajamaalle. Haluaisin harmitella neuvoston tekemiä leikkauksia. Ja nämä, kuten aiempi puhuja sanoi, että ne perustuvat vuosien 2009-2010 ja haluaisin muistuttaa, että nämä olivat uuden ohjelman täytäntöön alullepanon aika ja olemme nyt saavuttaneet pääset hyvään vauhtiin ja nyt tällä hetkellä olemme tarvitsemme muista teknistä tukea tietyille ohjelmille, jotka kuuluvat tämän otsakkeen alle. Joten toivoisin, että kiinnittäisitte huomiota siihen, että nämä leikkaukset teknisten tukien kanssa voivat olla vakavia. Ja otaksen esille vain yhden esimerkin, niin äskettäin aloitettu TFTP-ohjelma, joka voisi auttaa meitä rahoittamaan toimenpiteitä, jotka aloitettiin – neljännen ja 12 artiklan kohdalla budjetti laadittiin hyvin seikkaperäisesti, kiinnitän huomiota eri virastoihin, mutta, ja seikkaperäisesti kiinnitän huomiota kaikkiin pyyntöihin. Leikkasimme virastojen budjettivirastojen pyynnöstä, joten lisäleikkaukset voisivat vaarantaa näiden virastojen toimintaa. Ja muun muassa TFTPn kanssa on paljon pelissä ja nämä kulut tulisi kattaa. Esimerkiksi lisäbudjetilla vuoteen 2011 muutoksena vuoden 2019 budjettiin. Muutosien budjettiin, jonka olemme ehdottaneet. Uskon siis, että näitä leikkauksia tulisi ajatella. Ymmärrän ne budjettirajat, joita on olemassa, ja kansallisten budjettien ongelmat, mutta vetuan siihen, että poliittiset ja lainapilliset asiat, joissa Euroopan unioni on mukana, niin toivon, että nämä sisä- ja oikeusasiat voivat jatkoa, ja että näitä leikauksia, jotka voisivat vaikuttaa näihin, ei viedä läpi. Merci. Bien, como, como eh, antes les... Kiitos. Kuten sanoin, meillä oli jo hedelmällinen keskustelu varojen kanssa, varjoesittelyiden kanssa tämän valiokunnan tulevista toimista pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Ne meillä on aikaa tehdä ehdotuksia ja tarkistuksia. Olen lähettänyt lausuntoluonnoksen hyvin lyhyen sellaisen kaikille valiokunnan jäsenille, kuten aikaisemminkin ovat olleet. Tämä lähetetään siis budjettivaliokunnalle ja toivottavasti kuulemme valiokunnan jäsenten näkemyksiä tästä. Rova Keller onkin siellä nostanut jo kättä, samoin Jimenez ja Fannekam. Keller ensin. Kiitos. Lausunto luonnoksen sanoisin seuraavaa. No ei tässä nyt ole ainoastaan kyse siitä, että oikean otsakkeen alle saadaan lisää rahaa, vaan oleista on se, mihin rahat käytetään. Ja suurimmassa osassa budjettikohtia ei ole hyviä perusteluja. Voi olla totta, että jonkun tietyn budjettikohdan lisääminen on tarpeista, mutta tätä ei koskaan perustella hyvin, miksi jotain lisätään, miksi jotain vähennetään, miksi tulee lisää rahaa, vaikka aikaisemmin varattuja varoja ei edes ole käytetty ja niin poispäin. Eli kyllä haluaisin periaatteessa lisää vastauksia ja selityksiä tästä. Toivottavasti näin tapahtuu. Meidän pitäisi lähinnä katsoa laatua enkä määrää. Tehän sanotte tässä, että on mahdollista, että tähän on nyt lisätty varoja, mutta tämä ei kyllä paljon asiasta kerro. Ja sitten kolmas kohta, jossa pyydätte, että saataisiin häntä olevaa tietoa tällaista asiasta kuin suuresta IT tietojärjestelmästä tai siis kakkosesta. No kyllä, tähän voin yhtyä, mutta miten voidaan hyväksyä sellainen budjetti, joka antaa 20-30 miljoonaa euroa, siis kakkosali, jota ei ole edes olemassa? Eli haluaisin kyllä saada tarkkaa tietoa, joka on ajan tasalla ennen kuin asiasta äänestämme sillä muuten tämä nyt vaikuttaa siltä, että tämä ei ole koskaan kovinkaan vastuullista toimintaa tämän hyväksyminen. Kyllä minä tiedän, että te puheenjohtaja sanoitte, että te pyytäisitte tiedot siitä, mihin nämä rahat käytetään myös tilintarkastustuomioistuinta koskien, eli ehkä tähän teillä on nyt jo jotain sanottavaa. Kiitos. Thank you. Señora Jiménez Becerril. Kiitos sitten Jiménez. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kun katsonut tässä tätä lausuntoluonnosta ja erityisesti tätä terrorismin vaikutusten arviointiohjelmaa ja niin katson tätä budjetin lisäystä, niin tämä varmastikin on jotain juurensa siitä, mitä tulee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, siihen liittyviin säännöksiin Lisabonin sopimuksessa. Ja kysyisin, onko teidän mielestänne nämä määrärahat riittäviä, että voidaan kattaa kaikki turvallisuuden alueeseen liittyvät toimet Lisabonin sopimuksen mukaisesti. Eli kaikki, tässä on todella paljon erilaisia alueita ja nyt luettelen niitä – mutta tämä kattaa esimerkiksi terrorismi-iskujen ennaltaehkäisyn ja muita hyvin laajoja toimia. Eli tämä ala on todella laaja. Ja minä hieman olen huolissani siitä, riittävätkö määrärahat kaikkeen. Ja pystytäänkö näin todella auttamaan terrorismin uhreja. On olemassa eurooppalainen terrorismin uhrien verkko, verkosto. Se tekee hyvin tärkeää työtä terrorismin uhrejen hyväksi, psykologista työtä ja niin edelleen. Otetaanko kaikki tämän kaltaiset kysymykset huomioon? Gracias. Mr. Van de Kamp. Kiitos sitten Van de Kamp. Uh, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb vier uh, korte opmerkingen. Een bekend eh, Nederlands... Eh, Kiitos, herra Teen muutaman lyhyen huomion. On olemassa sanonta, joka sanoo, että eh, asioita ei pidä ennakoida liikaa. Olen samaa mieltä, että meidän budjettia on suojeltu hyvin aiemmin ja meidän pitäisi suojella sitä yhä tulevien kuuden kuukauden aikana. Olen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että ne toimenpiteet, jotka aloitettiin viime viimeisimpänä, niin ne, niiden ei tulisi joutua leikkausten uhriksi. Olen yhtä mieltä Rova Kellerin kanssa, että me tarvitsemme lisää selvityksiä tiettyjen asioiden suhteen. Jos jotkut ohjelmat ovat alkaneet myöhemmin, niin en usko, että niitä tulisi leikata. Muun muassa Tämä pätee vuoteen 2090. Voimme siis hyväksyä joitain leikkauksia, mutta ei niitä, jotka on pantu alulle myöhemmin. Kenties nämä leikkauspyynnöt voisivat olla myös selkeämpiä. Tiedän, että Libe ei voi hyväksyä pitkää listaa vaatimuksista, mutta uskon, että meidän tulisi taistella oman budjettimme puolesta ja on tarpeetonta taistella, mikäli Euroopan parlamentti aloittaa massiivisen Tukholman ohjelman, mikäli siihen ei ole budjettia. Kysymykseni kuuluu, emmekö me voisi nostaa esille tiettyjä erityiskohtia, kuten Tukholman ohjelmaa ja ja kolmas kohta, jonka olen ottanut, mutta tässä oli minun kommenttini. What a final point. We would like to hear... Ja vielä lopuksi haluaisimme kuulla komissiolta ehkä lyhyen vastauksen ja pyydämme anteeksi siitä, että ylitämme nyt hieman tämän aikataulun. Tässä esitettiin kommentteja siitä, että lisättäisiin varoja terrorismin vastaisen ohjelman Ehkä voisitte kommentoida vielä tätä ennen kuin keskustelu päättyy. Kiitos puheenjohtaja. Panen merkille sen, että te haluatte lisää tietoa budjetin vaihteluista. Haluaisin muistuttaa, että näissä activity statementsissa, jotka löytyvät budjettiluonnoksista, niin siellä on kyllä selityksiä näille budjettimäärien vaihtelulle. Niin niitä on ehkä vähän vaikea lukea, mutta kyllä sieltä e, voi löytää tietoja. Voimme antaa kahdenvälistä, e, kahdenvälisesti tai jopa kirjallisesti lisätietoista toivotte. Tämä liittyy siis siihen, kun pyydetään määrärahojen vaihto, vaihtelua. Mitä tulee sitten oikeuksien vapauksien suojeluun, niin me olemme jo pyytäneet 24,4 prosentin lisäystä verrattuna vuoteen 2010, eli näin jo 2011 budjetissa, eli aika suurta lisäystä on tälle ohjelmalle pyydetty. Mitä tulee sitten siis vis budjettiin? No siis vis budjettia on alennettu budjetti se vuonna 2011 sen takia, että tämä hanke on viivästynyt, kuten tiedätte sen jälkeen, kun maiston yksi onnistui, niin olemme siis keskustelussa viimeisessä osaneuvostossa olemme miettineet sitä, minkälaisia budjettitarpeita tässä olisi, jotta siis VIS-hanke voitaisiin saattaa loppuun. Ja teille ilman muuta kertaan siitä, miten nämä neuvottelut edistyvät. Me olemme sitoutuneet antamaan tästä asiasta lisätietoa ensin neuvostossa lokakuun, lokakuussa. Lyhyesti ottaen voin sanoa, että sekä minä että työntekijämme ovat valmiita vastaamaan vielä yksityiskohtaisemmin. Tässä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Voin antaa vastaukset kirjaisesti tai kahdenvälisesti, jos teillä on lisätietopyyntöjä ja sitten vielä haluaisin muistuttaa, että ehdottamme budjetti on 2011 budjettisuunnitelman mukainen, erityisesti mitä tulee tähän solidarisuusohjelmaan. Se on monivuotinen ja sitä varten on olemassa eh, budjetti suunnitelmia, me olemme täysin niiden pohjalta toimineet. Olemme huomioineet myös näiden budjettien toteutumat, mutta mutta on korostettava tosiaan sitä, että nyt vasta päästään täyteen vauhtiin ja pitää varoa, ettei näiden ohjelmien täytäntöönpanoa vaikeuteta ja mitä tulee sitten virastoihin, niin ei saa unohtaa niitä lisää tehtäviä, joita pyydetään tietyiltä virastoilta, Euroopalta esimerkiksi tai Frontexilta tai perusoikeusvirastolta. Kiitos. Merci, merci, eh, Madame Pariat. Eh, Io agradezco... Eh, Kiitoksia. Nyt haluaisin vielä kiittää tulkkeja kärsivällisyydestä. Otimme nyt kaikki nämä huomiot ylös. Meillä on vielä aikaa. Meillä on vielä aikaa tarkistuksille. Ja 26.8. on tarkistusten jättämisen määräaika. That have been made, but we're still in time because the